guten Tag. Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf und sind beim Tagesordnungspunkt 11. No niin, siirrymme äh, esityslistan kohtaan 11. Toivotan esittelijän tervetulleeksi budjettivaliokunnasta, äh, komission budjetista. Hienoa, että olette täällä luonamme. Ja haluaisimme kuulla teidän prioriteeteistanne ja painopisteistä, koska meitä luonnollisesti myös äh, kiinnostaa ovatko meidän painopisteemme nyt, oletteko te ottaneet ne mukaan? Meidän vastuuvapausesittelijämme ei ole täällä nyt paikalla, mutta toivon mukaan teillä on meille kuitenkin viesti. Siksi annan teille puheenvuoron. Grazie, presidente. Gra- Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia koko valiokunnalle. Erityisesti kiitoksia vieraanvaraisuudesta ja tästä minulle annetusta ajasta. Lyhyesti haluan tässä esittää jotakin yleisiä huomautuksia menettelystä ja asiasisällöstä ja sitten keskityn niihin asioihin, jotka käsittääkseni koskevat erityisesti kontvaliokuntaa, kun tämän kulupuolen valiokunta, niin täällä toisin kuin kulttuurivaliokunnassa lähestymistä vaan hieman erilainen. Tässä keskitymme nyt johonkin teitä kiinnostavina siihen. Siis menettelyn puolelta, kuten sanoin, Niin, täällä on muuten mukana niin kaksi kollegaa budjettivaliokunnasta. He tuntevat menettelyn erittäin hyvin. Tämä ei ole mitenkään yksinkertainen menettely. Minun tarkoituksena on tulevina viikkoina ja kuukausina saada aikaan Euroopan parlamentin kanta ja mahdollisimman, su- mahdollisimman suuri enemmistö, mahdollisimman suuri koalitio sen taakse. Ja teen tässä työtä poliittisesti, poliittisten ryhmien kanssa ja myös valiokuntien kanssa ja pyrin keräämään mahdollisimman pitkälti tai saamaan aikaan mahdollisimman laajan koalition poliittisten ryhmien ja valiokuntien välillä. Olen vakuuttunut siitä, että siinä vaiheessa kun mennään sovitteluun, joka on siis vaikein hetki neuvoston kanssa, niin olisi tärkeää, että meillä olisi kuten aikaisempina vuosina, sellainen esittelijä parlamentista, jolla on takanaan parlamentin vahva tuki niin, että voimme sitten esiintyä vahvemmin neuvotteluissa neuvoston kanssa. Sitten tämä toinen huomio, jonka halusin teille esittää menettelystä, koska pari asiaa vielä menettelystä. Ensinnäkin neuvoston rooli, talousarvion rooli. Tehän tiedät, että se on hyvin jäykkä, on hyvin vaikea siihen, sen sisällä liikkua ja pyrkiä jotakin uutuutta ja fantasiaa saamaan sinne parlamentin puolelta, koska nämä, tämä menopuoli on oikeastaan jo lukkoon lyöty. Ja toinen asia koskee sitä, että liian usein edessämme on neuvosto, joka on vielä jäykempi kuin talousarvio itse. Ja näin ollen on tärkeää, että saadaan mahdollisimman paljon poliittista neuvottelukykyä ja keskustella näistä prioriteeteista. Mehän olemme nämä äh, tun, nää, täältä tunnistaneet ja ne näkyvät tuolta ohjelmasta suuntaviivoista, joista äänestimme maaliskuussa. Tässäkään tapauksessa niissä ei ole mitään valtavia uutuuksia. Keskitytään pariin tärkeään asiaan. Ensinnäkin kasvu, eli se, että pidetään kiinni mm, siitä, että vaikka neuvostolta on tullut paljon uusia ehdotuksia, ohjelmia ja muuta, niin pidetään kiinni näistä perinteisistä ohjelmista, jotka kansalaisille ja järjestöille, hallinnoille, yliopistoille ja tutkimuslaitoksille ovat tärkeitä ja ne odottavat, että säilytetään se investoinnin taso, joka tähän astikin on ollut. Niin, ja varmistetaan, että investoinnit käytetään hyvin ja mahdollisimman eh, eh, hedelmällisesti. Toisaalta yhä enemmän haluaisin keskittyä myös Euroopan sosiaaliseen puoleen – olen keskustellut asiasta muiden valiokuntien kanssa ja paljon odotuksia löytyy kyllä käsittääkseni työllisyysasioiden valiokunnassa esimerkiksi on odotukset hyvin korkealla sosiaalisella puolella ja minun mielestäni kun uskon, että kansalaiset ovat samoilla linjoilla. Nämä ovat näitä suuria prioriteetteja. Sitten on uusia ohjelmia. Tässä Tarkoitan erityisesti uutta tutkimusohjelmaa puolustusalalla. Tämä on merkittävä ohjelma ja uskon siihen vahvasta, vahvasti ja tämä parlamentti on siihen panostanut mutta investoinnit uuteen puolustusohjelmaan ei voi tarkoittaa sitä, että leikataan oma, olemassa olevista tutkimusohjelmista, koska ne ovat valtavan tärkeitä myös. Nyt haluaisinkin mennä yhteen niistä asioista, jotka koskevat erityisesti kontvaliokuntaa, nimittäin tämä juuri vasta perustettu Eurooppalainen syyttäjävirasto, jota ei ihan vielä ole edes määritelty. Eikä sitä virallisesti ole vielä, vielä sen toiminta ei ole alkanut. Ensi vuonna sen pitäisi aloittaa toimintansa. Toki budjetissa se pitäisi huomioida. Nythän teemme jo tarkistuksia ensi vuoden budjettiin, niin siinä pitäisi huomioida myös tämä syyttäjän virasto ja varat voisivat tulla Eurojustilta tai Olafilta, oikeuden pääosastolta, henkilökunnasta. Henkilökunta ajatellen myös on tärkeää, että virasto pystyy aloittamaan työnsä ensi vuonna ja tulevina vuosina toimimaan. Ja vielä viimeinen asia. KONT-valiokunta kiinnittää erityistä huomiota globaaliin Eurooppaan. Tämä on tiedossani. Tuomioistuin on havainnut heikkouksia välillisessä hallinnoinnissa ja ja IPA-välineessä Albaniassa, Turkissa ja Serbiassa. Tässä asiassa tietenkin teemme yhteistyötä. Nyt esittelin tämän asian vain hyvin lyhyesti, koska haluaisin erityisesti kuunnella teidän ehdotuksianne, teidän pohdintojanne. Tänään iltapäivällä mm, mahdollisesti tai sitten voitte lähettää tai laittaneet ehdotuksia lausuntoonne, jonka lähetette minulle tulevina viikkoina, ottaen huomioon sen, että en usko, että minun valiokuntien välisiä kanssakäymisiä ei voida vielä päättää tähän lausuntoon, vaan kyllä ihan loppuun asti on neuvotteluja käytettävä niin, että saadaan mahdollisimman hyvä budjetti kansalaisille. Ja, vielen Dank. Kiitos. Haluan todellakin kiittää teitä teidän avoimuudestanne. Mehän seuraamme sitä, että budjetti täytäntöön pannaan. Ja kaikki aina yleensä katsovat, keskittyvät siihen, että, että mitä siitä sitten saadaan. Meillä on vuosia ollut jo pyynti, jonka olemme aina esittäneet ja joka on aina kaatunut neuvostoon. Nimittäin äh, vietiin Olafille, petosten vastaiselle virastolle. Ja yli sadalla tuhannella on jäädytetty sen tuloja. Me olemme monia vuosia yrittäneet korottaa Olafin määrärahoja 20 prosentilla. Summa on aika naurettava, mutta se ei ole onnistunut. Ja se on useimmiten kaatunut neuvoston vastustukseen. Me esitämme sen jälleen kerran ja todellakin pyytäisimme teitä, että te otatte sen mukaan. Ja ihan viime hetkellä otatte sen esiin, muuten tämä ei onnistu. Tämä on meille erittäin tärkeä asia. Meillä on viisi valtion syyttäjää ja, ja tilintarkastajaa, jotka työskentelevät EUlle. Ja sitten, no okei, he saavat päivärahaa, mutta, mutta muuten se, mitä heillä on juoksevia kuluja, niin heidän täytyy todellakin säästää ja venyttää penniä. Ja minusta se ei ole arvokasta. Meidän täytyy todellakin paneutua tähän. Ja se olisi suuri pyyntö minulta. Sitten minusta mitä tulee ulkoasian hallintoon, nämä erityisedustajat äh, ja heidän integraationsa äh, ulkosuhdehallinnon integroimiseen on asia, joka aina kaatuu ihan tyhmistä yhteensattumista ehkäpä, mutta tämä on kuitenkin asia, josta meidän on pidettävä kiinni. Ja näin on myös tilintarkastustuomioistuin sanonut ja meille, että tämä integraatio on erittäin tärkeää. Nämä erityis Ähm, lähettiläät, jotka ovat äh, ulkoasioissa. Heitä ei ole paljon, mutta ne, jotka meillä on, niin heidät täytyy integroida ulkosuhdehallintoon koska meillä on EUn äh, lähettiläs, meillä on erityislähettiläs, jotka kaikki pyörivät tuolla, joten me esiinnymme silloin paikan päällä mahdollisimman moniäänisesti ja sen vuoksi olisi tärkeää, että nämä erityislähettiläät äh, olisivat neuvoston asetuksen tai säännöstön ja ulkoasian hallinnon alaisena niin, että EU ainakin ulospäin esiintyisi yhtenäisenä. Kolmas asia. Alue pääosasto hallinnoi miljardeja vuosittain ja antaa niitä myös jäsenvaltioille kohesiorahastojen kautta. Yhteensä 50 tilintarkastajaa hoitaa tässä pääosastossa näitä rahoja. Ja jos me siellä voisimme korottaa näiden paikkojen määrän niin, että näiden rahastojen käyttöä voitaisiin valvoa paremman, e, niin silloin se todellakin e, maksaisi asiassa takaisin näiden rahojen tehokkaampana käyttönä. Komissio ei kaikesta nyt ole ihan samaa mieltä. No uskokaa, että tämä olisi kuitenkin erittäin tärkeää. Tämä olisi tärkeää myös jäsenvaltioille itselleen, koska uskon, että jos e, koska jos me autamme näitä maita heti alusta alkaen, niin silloin lopussa se maksaa itsensä takaisin. Onko täällä kollegoita, jotka haluaisivat vielä esittää toiveita? Tomas. Kollega Stechowski. Děkuji eh, Viotimu, že... Kiitos. Haluaisin kiittää edustaja Viottia siitä, että hän on täällä kanssamme tänään. Minusta on hyvä, että käymme tätä keskustelua. Inge Gressle on puhunut budjetin valvontavaliokunnan kannalta. Minä haluaisin puhua turvallisuuskysymyksistä. Turvallisuuspolitiikassa meillä ei ole riittäviä varoja eurojustille, ei välineistöille. Eurojustin toimilta loppuu rahat. Syyttäjät eivät pysty edes kokoontumaan, koska rahaa ei yksinkertaisesti ole. Todella meidän pitää pureutua nyt tähän ongelmaan, koska tämä on todella noloa. Tämä ei ole arvojemme mukaista. Jos budjettiin ehdotetaan lisäystä, ja tuo lisäys joutuu sitten budjettivaliokunnassa veto-oikeuden jyräämäksi, niin se ei ole mukavaa. Ne, jotka tekevät tällä saralla työtä, ovat sitoutuneet. Olemme tehneet tätä työtä neljän vuoden ajan. Me tiedämme kyllä, mikä virasto tekee hyvää työtä, mikä taas ei, ja me teemme ehdotuksia, jotka ovat ihan paikallaan. Olen lukenut nämä huomiot ja tämän esityksenne. Mutta entä oletteko te tutustunut vuoden 2016 komission ja virastojen vastuunvapausmietintöihin? Me olemme osoittaneet, että siellä on paljon ongelmia, varojen väärinkäytöksiä paljon. Meillä on kaksi mietintöä esityslistalla tänään – tai kaksi erityiskertomusta, joiden mukaan ei kunnolla mitata, mitä tuloksia näillä varoilla saadaan. Meillä on määrällisiä mittareita, kuinka paljon on mitäkin, sitä mitataan aina, mutta laatua taas ei, tai lisäarvoa, jota tietyllä alueelle syntyy. Haluaisin antaa esimerkin aluekehityksen saralta. Me ehdotimme 100 miljoonaa Tsekin tasavallassa. Raha pääministerin leipomo, jotta siellä tehtäisiin parempaa leipää. Miksiköhän EUn kansalaisten verorahoja käytetään tällaisiin tarkoitusperiin. Tämähän on aivan naurettavaa. Miksi me tukisimme jotain leipomoa? Me ollaan naapurissa leipomo, joka pystyy tekemään tämän työn tehokkaammin, helpommin ilman eurooppalaisia tukivaroja. Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, jotka budjetoinnissa on otettava huomioon. Tämä on hyvin tärkeää, kun tehdään yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, on painotettava tehokkuutta ja tuloksia. Ja sitten lopulta tilintarkastajien lukumäärän lisääminen. Se on sinänsä hyvä ajatus, mutta Tsekin tapauksessa tässä Aikaraan pesätapauksessa Olaf oli se, joka löysi sieltä virheet. Virheitä eivät löytäneet tilintarkastajat ja tämä on muistettava. Kiitos. Edustaja Vaan. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi herra Viotin tähän valiokuntaan. Tämä on ollut äh, tärkeä ja iso tehtävä parlamentissa ja tässä erittäin hyvin on asia hallussa tässä vaiheessa. Ja haluaisin kiittää tästä budjetista, joka koskee kestävää kasvua, innovointia ja ilmastonmuutosta, maahanmuuttoa, turvallisuutta ja kaikkia näitä. Nämä kaikki prioriteetit ovat oikein hyviä. Olen myös tyytyväinen tästä nuorisotyöllisyysprioriteettista. Tämäkin on tärkeä aihe. Ja tämä valiokunta ja tilintarkastustuomioistuimen istuin on tehnyt useita kertomuksia ja tässä on tehty monia mietintöjä tästä aiheesta ja niitä kyllä kannattaa myös lukea, koska olemme tuoneet esille monia tärkeitä asioita. Esitystä on tapahtunut hitaan alun jälkeen myös tulevaisuutta koskevia kommentteja siellä on. Jos sinä et pysty, niin ehkäpä joku henkilökunta kuuluva voisi tässä auttaa. Sitten tilintarkastustuomioistuimen vuosiraportti. Täällä mainittiin 3,1 prosenttia on laskenut tämä työttömyys, mutta täällä vielä huolia erityisesti koskien kohesiopolitiikkaa. Olen myös alueiden aluekehitysvaliokunnassa. Tiedän, että olet tulossa sinne huomenna. Silloin tämä globaali täytäntöpanokysymys jäsenvaltiossa aiheena. Tämä on nyt viimeinen tämän MFFn budjetti Ennen seuraavaa olen, huolist, olen huolestunut siitä, että jos emme käytä kohesiovaroja oikeisiin asioihin, niin siitä ne, jotka ha, äh, hakevat sy, tekosyitä ja leikataan, niin löytävät niitä täältä. Kyllä budjettiesittelyn teidän ei ole helppo saada jäsenvaltioita käyttämään varoja, mutta meidän on käytettävä kaikki vaikutusvaltamme varmistaaksemme, että kohesiopolitiikan varat käytetään mahdollisimman nopeasti ennen MFFn loppua myös asiallisiin hankkeisiin niin ettei anneta mitään syitä leikata näitä varoja jatkossa. Ja sitten kollega Zeller, joka laatii meidän lausuntomme. Kiitos. Äh, Kiitos, Kiitos puheenjohtaja. Anteeksi, että tulin myöhään. Olin aluekehitysvaliokunnassa ja kollega Bonhan juuri viittasikin siihen, että siellä ennen kaikkea on kyse siitä, miten pelastetaan varoja kohesiopolitiikka- ja rakennerahastoille, miten täytetään ne välineet, jotka on jo käytössä niin, että 1920 jälkeenkin näitä välineitä voidaan käyttää. Ja kaikkia, miten kansalliset osuudet voivat olla hyödykseni tulevaisuudessakin. Se on aiheena siellä ja nyt muutetaan jopa perustaa tietyin osin. Ja varmasti vuoden 2019 budjetissa, kun se on toiseksi viimeinen tämän tukikauden vuosi, tulee näkymään sinä vuonna. se että joita vastuuvapaus mietinnöissä on kritisoitu ja joista ei ole oikein päästy eteenpäin. Otetaan varmasti uudestaan esiin maataloudessa esimerkiksi viherryttämisohjelma tai nuorten viljelijöiden. Joko tulee ottaa näitä ohjelmia niin, että niissä päästään vauhtiin, tai jos niitä ei oikein voidakaan tehokkaasti käyttää, jos sieltä näyttää, niin miten voidaan ohjata nämä varat sellaisiin kanaviin, jossa pystytään vastaamaan haasteisiin kehityspolitiikassa. Erityisrahastojen pitäisi käyttää työnsä näin meille, aloittaa työnsä näin meille on vakuuteltu komission kollegoiden julkosuhdehallinnon puolelta. Niin, että siellä luultavasti näin käytetään varoja ja nyt Syyrian lahjoittajien konferenssi on käynnissä. Varmasti miljardeja luvataan jälleenrakentamiseen ja pakolaisten palaamiseen Syyriaan. Mielenkiintoista nähdä, mistä nämä varat on tarkoitus ottaa. Tulevatko kaikki varat todella jäsenvaltioista vai onkohan niin, että käännytään jälleen Euroopan unionin budjetin puoleen? Niin kuin useat kerrat on jo tapahtunut. Ja kysymys olisi sitten, mistä näitä varoja saadaan, kun tämän tyyppisiä haasteita varten ei oikeastaan monivuotisissa rahoituskehyksissä ole mitään erityistä kohtaa, vaan niitä on löydetty sitten muualta jotenkin raavittu kokoon tätä rahaa. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö pitkän aikavälin hankkeet ja peruspolitiikan hankkeet olisi kuitenkin sellaisia, että nekin pitää toteuttaa maatalouskalastus tai kohesiopolitiikka mukaan lukien. Nämähän usein mainitaan ensimmäisinä. Koska jäsenvaltiossa tai toisessa täytäntöönpano ei ole vielä ihan sellaista, kun voitaisiin toivoa viidennen tai kuudennen rakennerastojen täytäntöpanon vuoden aikana. Eli varmasti jännittävä tehtävä. Koko vuoden ajan tietenkin myös keskustellaan monivuotisista rahoituskehyksistä samanaikaisesti, vaikka nyt käynnissä olevan tukikauden ja rahoituskauden aikana ei ole vielä saatu kunnollista puolivälin arviointiakaan. Ennen kaikkea toivotan kollega Viottille onnea menestystä. päälinjat ja painopisteet vuoden 2019 budjetin osalta tässä työssä siis. Budjetin valvonta valiokunta varmasti esittää lausunsa ja kommenttinsa. Kiitos. EUn komission nimessä. Edustaja Ori, olkaa hyvä. Uh, thank you, Chair. Kiitos uh, puheenjohtaja komission nimissä haluaisin eh, kiittää tästä mielipiteiden vaihdosta yleisraporttelija Viotin kanssa. Komissio on kuunnellut tarkkaan sekä hänen huomioitaan että tämän valiokunnan jäsenten näkemyksiä. Ja luonnollisesti me kerromme komissiossa edelleen tästä mielipiteiden vaihdosta. Mitä tulee tähän viimeiseen huomioon, jonka edustaja Zeller teki tästä Syyrian antajakonferenssista, lahjoittajakonferenssista, minulta kysyttiin samaa kysymystä budjettivaliokunnassa eilen, joten ehkäpä vastaan siihen nyt myös. Minun ymmärrykseni mukaan tämä jatkuva konferenssi, siellä komissio tulee tekemään vetoomuksen joka tulee olemaan, tai joka tulee olemaan samankokoinen kuin äh, viime vuonna, eli 560, 560 miljoonan euron lahjoitus, eli vastaan lahjoitusta, joka tehtiin viime vuonna. Ja tätä ehdottaa komissio omassa ehdotuksessaan budjettiluonnokseksi 2019, joka esitellään 30. toukokuuta. Ja kuten viime vuonna komissio ehdottaa, että että tähän summaan kerätään otsakkeesta neljä olemassa olevia varoja sekä otsakkeen neljä ei-korvamerkittyjä varoja. Ja sitten neuvosto ja parlamentti ja sitten loppujen lopuksi tästä päättää. Kiitos puheenjohtaja. Läpi jo, Kiitoksia puheenjohtajaan, kiitoksia kollegoille, jotka käyttivät täällä puheenvuoroja. Kuten arvelin, tästä tulikin oikein kiinnostava ja hyödyllinen keskustelu niin, että saan käsityksen tämänkin valiokunnan työstä. Ja e, suhteessa ensi vuoden budjettiin olen pannut tänne muistiin nämä eri Olafia ja Eurojustia ja äh, muita asioita koskevat kommentit sekä tämä kysymys uusista rahoituspuitteista Syyriasta ja muista, muissakin valiokunnissa tätä asiaa käsitellään. Toki haluaisin kiittää edustaja Vogania siitä, että hän viittasi mietintöön, joka koskee nuorisotyöttömyyttä, nuorisotakuuta. Tänä aamuna juuri keskustelin kollegoiden kanssa työllisyysvaliokunnassa ja viittasin siellä juuri tähän teidän tekemään työhön. En sitä ihan syvällisesti tunne, mutta olen siihen kyllä tutustunut, kun olen tätä omaa työtäni valmistellut. Minulla ei ole nyt mitään sen kummempia loppuhuomioita. Haluaisin vain kiittää tästä teidän mietinnöstänne ja kirjeestänne. Voisin lisätä vain sen, että on erittäin tärkeää jatkaa yhteistyötä. Ja olisi mukavaa, että pitäisitte minua enemmän kaverina, kun teki tekin äh, puheenjohtaja olette usein tehneet paljon tätä työtä ja ongelmathan ovat useimmiten neuvostossa ja siellä jäsenvaltiot ovat tiukkoja ja jäykkiä. Jos joku teistä pystyy vähän pehmentämään omia hallintuksiaan omissa maissaan ennen neuvoston kokousta, niin sepä olisi oikein mukava. Tästä tulisi paljon apua, ei niin minulle, mutta Euroopan parlamentille ja Euroopan kansalaisille. war da. Das ist der heißeste Punkt der Hölle sozusagen. <laughs> Niin, tuo on hankalin kohta. No teemme parhaamme ja ymmärrämme sen, että teilläkään ei ole kovin helppo tehtävä. Lähetämme mielellämme lausuntomme, mutta todella toivomme, että taistellaan ihan loppuun asti. Tämä on aina ollut hyvin hankala tarina, koska usein budjettivaliokunnan esittelijän ymmärryksessä on ollut vähän puutteita, mutta toivotan menestystä. Kiitos oikein paljon. Kiitos. Tässä pääsimme tämän esityslistan käsittelyn loppuun ja nyt siirrymme kohtaan 12 tilintarkastustoimistomen erityiskertomus 9 kautta 2018 Liberadski ja Heriks tilintarkastustuomioistuimesta. Olkaa hyvä. Kiitos äh, puheenjohtaja arvon äh, jäsenet. Äh, kiitän siitä, että sain tulla tänne julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuusmietinnön esittelemään. Aloitan näistä PPPistä. Tässä näkee, että vuodesta 1990 noin 1750 PPP-projektia 300 26 miljoonaa euron arvosta on toteutettu. Useimmat niistä ovat äh, olleet äh, liikennesektorilla. Äh, taloudellinen merkitys on hieman jälkijunassa, koska vuoteen 2014 ainoastaan 84 PPP projektia sai EU-tukia, eli 5,6 miljardia euroa Euroopan unionilta siis ja vuodesta 2015 lähtien on ollut mahdollista, että PPP-projekteja voidaan rahoittaa myös ESIR-rahastosta. Sitten haluaisin puhua hieman suosituksista ja äh, PPPiden institutionaalisesta suunnittelusta. Tässä on suuria puitteita oikeudellisessa että institutionaalisissa puitteissa ja menettelyissä yleisellä äh, tasolla. Jäsenvaltioilla ei esimerkiksi ole mitään selkeitä poliittisia strategioita, miten käyttää näitä PPPitä. Jäsenvaltiot käyttävät tätä tuotetta yleensä vain silloin, kun he haluavat ylimääräistä rahoitusta. Tilintarkastustuomioistuin on todennut suurimmassa osassa jäsenvaltioita liian vähän kokemusta ja että ei tunneta PPPitä tarpeeksi, samoin kuin puutteellista hallinnollista hallinnollisia puitteita PPPn hallinnoinnissa. Tämä on aikamoinen, johtaa siltä aikamoinen riski on, että PPP on ristiriidassa sille, että Euroopan unioni on yrittänyt nimenomaan painottaa tällaista vipuvaikutusta EUn varoille näiden projektien kautta, eikä sitä, että saataisiin liikkeelle vain yksityistä pääomaa. Komission ja jäsenvaltioiden tulisi ei, ei tulisi tukea tehokkaampaa rahoitusta PPPille, ellei ole ratkaistu näitä mainittuja ongelmia ensin. Komission pitäisi antaa PPPille taloudellista tukea vain mikäli ne ovat strategisesti tärkeämpiä ja sen lisäksi täytyisi olla selkeitä poliittisia strategioita PPPille ajatellen nimenomaan niitä sektoreita, joissa PPP toimivat kaikkein parhaiten. Mitä tulee PPPiden valmisteluun, projektien valmisteluun, niin tilintarkastustuomioistuin on tarkastellut äh, sitä riskiä, mikä se saattaisi aiheuttaa kilpailuille äh, koska tässä on kysymys äh, infrastruktuurista, jossa noudatetaan yhtä yhtälaista toimintamallia ja tämä rajoittaa osallistujien määrää. Muita puutteita olivat se, että projekteja ei oltu julkisella puolella valmisteltu tarpeeksi ja lähdettiin projektiin ennen kuin oli selvitetty kaikki ongelmat, esimerkiksi tarjouskilpailut tai esimerkiksi maankäyttö. Ja sen lisäksi tässä oli myös turhia kustannuksia, sen lisäksi tuli myöhästymisiä seitsemän, seitsemässä projektissa yhdeksästä, Kreikka, Ranska ja Espanja. Ja 52 kuukautta tämä myöhästyi ja tämä johti myös suuriin kustannusten lisääntymiseen, joka tarkoittaa sitä, että lisävaroja 1,5 miljardin euron edestä tarvittiin, jotta nämä projektit saatiin vietyä päätöksiin. Kreikassa 1,2 miljardia, Espanjassa 0,3 miljardia. Ja tästä summasta 30 prosenttia äh, annettiin EUn budjetista käyttöön. Nämä tulot oli, tai menot olivat noin 20 prosenttia kokonaiskustannuksista projekteissa. Haluaisin vielä puhua erikseen Kreikasta, koska Kreikka on käyttänyt 59 prosenttia kaikesta EUn rahoituksesta, 3,3 miljardia euroa, kun taas Espanja ja Ranska sitä 6 prosenttia. Siinä on rakennettu kolme moottoritietä, 700, yli 700 kilometriä jotka käynnistettiin, rakentaminen käynnistettiin yhtä aikaa, joka on jo suunnittelun kannalta kyseenalaista kokonaisprojektille. Ja sitten Tämä johti myös projektin laajuuden vähentymiseen 50 prosentilla ja kustannukset per kilometri nousivat 69 prosenttia. Ja tämä ottaen huomioon sen, että siellä muutenkin moottoriteiden käyttö ei ole niin suurta. Jäsenvaltioiden pitäisi myös huomioida nämä kustannukset, joita syntyy PPPissä myöhästymisistä ja samoin pitäisi mahdollisimman aikaisin lähteä seuraamaan ja, ja korjaamaan näitä asioita. Sitten vielä PPP-projekteista. PPP-option valinta tapahtuu usein ilman, että oli tehty analyysejä vaihtoehdoista, kuten Kreikassa ja äh, Espanjassa, kun taas Ranskassa ja Irlannissa. Nämä ovat ne neljä maata, jotka olemme tarkastaneet. Että ei oltu tehty lainkaan tällaisia analyysejä. Ja sen vuoksi tässä oli puutteita sen suhteen, että oliko tämä valittu PP-projekti paras kustannushyötylaatu suhteeltaan. Ja ennakkoanalyysit tapahtuivat ylioptimistisin odotuksin ja tämä taas sitten johti siihen, että esimerkiksi käyttöaste oli matala. Esimerkiksi informaatio- ja kommunikointiteknologiassa 69 prosenttia tämä oli alle ennusteen ja moottoriteissä se oli alle 35 prosenttia Espanjassa ja Kreikassa vielä vähemmän. Sieltä me voimme vain, olemme saaneet vain arvioita. Se, mikä on tärkeää PPP-projekteissa, oli huomioida oli nyt se, että ne eivät toimineet kunnolla. Eli siis ei tehty tällaista riskianalyysiä, joka johti siihen, että ensinnäkään ei ollut tarpeeksi kannustusta, taikka sitten tämä johti liian suuriin riskeihin yksityisille kumppanille. Esimerkiksi liittyen kysytään, niin silloin yksityinen puoli ei kykene tätä hallinnoimaan hyvällä tavalla. Sen lisäksi todettiin myös tällaisia riskejä sivuprojekteissa – ja tällaiset sivuvaikutukset johtuivat siitä, että ei huomioitu kustannushyötyanalyysejä tai tehty niitä. Ja sen lisäksi tässä on pitkiä sitoutumisaikoja ja sitten myös miten nämä velat vaikuttavat jäsenvaltioiden tilanteen. Näissä suosituksissa käsiteltiin sekä komissiota että jäsenvaltiota. Komissio meidän mielessämme pitäisi antaa PPP projekteille tukea silloin, kun voidaan olla varmoja, että PPP-projekti on valittu taloudellisten ja yrityksellisten perusteiden pohjalta. Ja jäsenvaltioiden pitäisi huolehtia siitä, että PPP-vaihtoehto on se menettely, joka antaa parhaan kustannushyötysuhteen ja että valittu PPP on tehty solidien hyvien analyysien perusteella. No niin, rouva puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, äh, yhteenvetona sanoisin, että nämä julkiset ja yksityisen sektorin kumppanuudet, PPP, ovat, äh, niissä on suuria puutteita ja vajeja. Ne ovat tuoneet vain rajallisia etuja. Kiitos. Kiitos. Oikeastaan turhauttava kertomus luettavaksi. Olen todella pahoillani, kun luin tätä. Esittelijä Liberatski, olkaa hyvä. Kiitos. Paljon voinko puhua puolaa? Oli mukavaa tavata tilintarkastustuomioistuimen tiimi. Me keskustelimme kertomuksesta ja sen sisällöstä pitkään. Ja minun on sanottava, että tämä asiakirja on todella erinomainen. Siinä perustutaan faktoihin ja meidän pitäisi varmasti hyväksyä nämä tehdyt suositukset. Minulla olisi itse asiassa muutama lisäsuositus itseltäni. Muutama vuosi sitten valiokunnassamme ja liikennevaliokunnassa Pohdimme sitä, eikö pitäisi laatia erityissuuntaviiva tai jopa direktiivi, joka määrittelisi sen, miten yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksia toteutetaan. Me teimme sen johtopäätöksen, että julkisen sektorin etu pitäisi ottaa riittävässä määrin huomioon. Se, mitä tässä nyt nähdään, on kritiikkiä, joka kohdistuu julkiseen sektoriin, joka ei huomioi riittävästi julkisen sektorin etua. Tässä nähdään kaikenlaisia hienoja hankkeita, joiden on tarkoitus vaikuttaa ainoastaan seuraaviin vaaleihin asti. Tässä todella nähdään, että riskienhallinta on hyvin heikolla tasolla. Poliittista riskiä hallinnoidaan myös väärin. Tämä on nähty Kreikassa. kun uusi hallitus ei enää kanna edellisen hallituksen sitoumuksia. Se on nähty muissakin maissa. Kustannushyötyanalyysi on toteutettava kunnolla. Kustannushyötyanalyysi tarvitaan myös yksityisen kumppanin osalta. Ongelmia on siinä, että valvonta ei ole riittävästi, eikä riittävästi reagoida tapahtumiin. Ja tämä saattaa johtaa siihen, että kustannukset kasaantuvat. Toiseksi aikataulu arvioidaan usein väärin. Ja se, miten nopeasti saadaan sijoitukselle jotain tuottoa. Joskus hankkeilla on kyllä ihan hyvä tarkoitusperä. Mutta sen sijaan, että tehtäisiin sitä työtä, joka olisi tarpeen, jotta myönteisiä vaikutuksia saataisiin kymmenen vuoden kuluttua, sen sijaan tehdään nopeasti jotain, joka näyttää mahtavalta äänestäjien silmissä. Ja lopulta sillä ei ole vaikutusta komissiosta. Usein kuulemme komissiolta, että tämä ei ole komission asia, tämä kuuluu jäsenvaltioille. Komissio ei osallistu tähän. No voimme kyllä pohtia, että mitä hittoa komissio sitten tekee. Tarvitaanko komissiota? Jos komissio ei osallistu, jos tämä ei ole komission asia, jos komissio katsoo sivusta vai mikä tässä on komission rooli? Mielestäni tarvitsemme radikaalia muutosta. Komission pitäisi kantaa oma vastuunsa. Erityisesti kun ajatellaan esiriin 500 miljardia euroa – jotka jaetaan 500 miljardia euroa suuriin hankkeisiin. Ja lisäsi Euroopan keskuspankki, yksityiset investoijat ja niin edelleen. Eli merkittäviä investointeja on luvassa tulevaisuudessa. Ja meillä pitää olla – kunnollista kohesiopolitiikkaa. Kunnollinen kohesio myös infrastruktuurin osalta. Me haluamme uutta teollistumista Eurooppaan. Ja kun tällaiset ajat ovat meillä edessä, niin tämä on varsin oikea-aikainen erityiskertomus. Tilintarkastustuomioistuin on antanut meille suosituksia, ja tietoja, joihin pitäisi suhtautua vakavasti. Meidän pitäisi pyrkiä ratkaisemaan näitä ongelmia, joita on esitetty. Olisi hienoa, jos Euroopan komissio ei enää pistäisi päätä puskaan, vaan osoittaisi oman vastuunsa tässä. Kiitos. Ja, wir haben die niin lyhyt esitys, mutta kuitenkin haluamme tietenkin antaa komissiolle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Toivoisin, että selvittäisitte myös, mikä on oma roolinne näissä PPP-päätöksissä. Missä istutte? Ja siellä, olkaa hyvä. Thank you, thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että voimme olla täällä tänään keskustelemassa näin tärkeästä asiasta, joka koskee sitä, kuinka julkinen sektori voi tukea investointeja eri tavalla. On sanottava ensinnäkin, että Olemme yhtä mieltä joistakin eh, kertomuksen päättelmistä. Tietenkin kun, kun erilaisia kokemuksia on näistä hankkeista ollut, se riippuu paljon jäsenvaltiosta ja toimialosta. Erityisesti on varsin tärkeää keskittyä riittävästi tekniseen kapasiteettipuoleen niin, että hankkeen suunnittelusta päästään täytäntöönpanoon kentällä – niin, että voidaan varmistaa paras tulos. Komissiota ei erityisesti kiinnosta nämä, tämä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus. Se on yksi malli muiden joukossa ja kuten sanoin, kokemukset ovat olleet vaihtelevia, mutta tämä malli on ihan suht okosti toiminut monissa jäsenvaltioissa. Joissakin jäsenvaltioissa sen avulla on myös voitu joitakin eh, voittoja saada julkiselle sektorille. Euroopan investointisuunnitelmassa näin myös oli. Osana tätä investointisuunnitelmaa oli juuri erityispilari ja tätä teknistä apua, teknistä tukea varten, jota annettiin julkishallinnolle. Ja tämä toteutettiin Euroopan investointipankin kanssa. Ja meillä on ollut useita hyviä esimerkkejä tästä. Toinen tärkeä näkökohta, joka on syytä mainita, koskee sitä, että tämä Euroopan investointisuunnitelma, josta täällä on puhuttu, ei koske ainoastaan suuria infrastruktuuriprojekteja. Siinä on kaksi investointiikkunaa itse asiassa. Noin puolet tuesta menee näille midcap-yrityksille ja pk-yrityksille. Pekko, komissio on päätynyt siihen, että näiden kumppanuksien kautta on saatu laajoja infrastruktuurihankkeita yhdelle menettelylle ja on voitu ylläpitää laajaa palvelujen ja huollon tasoa. Olemme yhtä mieltä tässä, mutta on otettava huomioon, että kriisistä elpyminen ja taantuminen vaikutti osi, useisiin tarkastettuihin jäsenvaltioihin ja tämä voisi selittää osan viivästyksistä. No kuinka sitten on vastuu analysoida näiden äh, kumppanuuksien lisäarvoa? No tämähän kuuluu jäsenvaltioille. Kaiken kaikkiaan haluaisin vielä suuresti kiittää teitä, että voin olla tälle On hyvä, että kertomuksessa on nämä eri osa-alueet käsitelty. Kiitoksia. Sie werden jetzt verstehen, dass Ihre... Niin, varmasti ymmärrätte, että tämä reaktio ei varsinaisesti tyydyttänyt meitä. Riippumatta siitä, että tämä on yksi sellainen tapaus, jossa on yksikön johtaja, joka joutuu näkemään tällaisen tuhon ja muut eivät pidä tarpeellisena edes esiintyä täällä. Pistetään tämä vielä esityslistalle ja odotamme, että tänne saadaan sellainen henkilö, jota voidaan aivan oikeutetusti kritisoida niistä seikoista, jotka erityiskertomuksessa ovat. Ja sitten, kun tiedätte, kuka olisi tällainen vastuuhenkilö, niin voitte kertoa sen meille ja sitten voimme tehdä näin. Tämä ei ole mielestäni reilua. Ei tässä voida selitellä tätä nyt niin, että tämä nyt meni vähän hassusti. Jos tämän kertomuksen lukee, niin näkee kyllä, että tässä on kyse dramaattisesta kehityksestä ja siitä, että kukaan ei kanna vastuuta. Selvästi meillä on rahaa aivan liikaa, aivan liikaa rahaa, emmekä käytä sitä kovin tarkkaan. Tämähän on ikivanha asia. Omalla alueellani 20-25 vuotta sitten Engelbergin tunneli rakennettiin yksityisen ja julkisen kumppanuille. Budjetti, komissari tietää mistä puhutaan, 25 prosenttia kalliimpi hanke kuin olisi ollut ilman tätä kumppanuutta. Eli miten on jouduttu näin väärään suuntaan? Miten näin suuri rahamäärä on käytetty huonosti? Tämä on asia, joka pitää selvittää. Joka tapauksessa tämä selvitetään oikein perinpohjin. Ja olisin kyllä mieleni kuullut, mitä komissio on nyt oppinut. Se, että sanotaan, että tämä ei ole meidän vika, me eikä voineet sille mitään, on asia, tai puheita emme voi hyväksyä. Tätä ei voi kukaan hyväksyä. Minun on kyllä sanottava, että tämä on mielestäni vähän huolestuttavaa nyt. Ei tätä asiaa ole nyt hoidettu kunnolla. Sanottava, että tämä ei nyt mennyt oikein kaikkien sääntöjen mukaan. No palataan tähän. Kiitos puheenvuoroista. Kysymys kuuluu, niin no, näin tämä asia on käsitelty, mutta herra Heriks, pahittelen, joudumme kutsumaan teidät toiselle kierrokselle vielä mukaan. Kiitos oikein paljon. Lyhyt esitys ja toivon, että vastuulliset valiokunnat myös ottavat tämän aiheen e- omakseen. Toivon, että liikennevaliokunnan huomio kiinnitetään tähän asiaan, että siellä voidaan tästä asiasta keskustella. Onko herra Eriksson saanut kutsun muihin valiokuntiin? Ei vielä, joten Liikennevaliokuntaan kutsuttiin toki tänään paikalle, mutta minusta tuntuu, että ainakin pitäisi esittää, että tällainen tärkeä erityiskertomus olisi heidänkin nähtäväksi olemassa. Ja nyt siirrytään esityslistalla seuraavaan kohtaan. Niin budjettivaliokunta, kyllä, ja kommentti ilman mikrofonia. Niin budjettivaliokunta voisi katsoa tätä myös ja esikysymystä pitäisi käsitellä kylläkin ja kiitos. Uh, thank you. Let's go on to... Kiitos, siirrytään eteenpäin kohtaan 13. Erityiskertomus uusiutuva energia maaseudun kestävä kehittäminen merkittävästi mahdollisuuksia synergiaan, mutta ne jäävät useimmiten hyödyntämättä. Esittelijä on tässä yhteydessä Karin Kadenbach, mutta ensin annetaan puheenvuoro tilintarkastustoimistomen asiasta vastaavan jäsenelle Samo Jereville. Olkaa hyvä. Kiitos mahdollisuudesta esitellä ja keskustella tästä uudesta äh, raportista, joka koskee maaseudun kehitystä ja synergioita. Äh, Useata, äh, meillä on useita rahoit, projekteja, joilta rahoitetaan esimerkiksi uudistuvaa energiaa ja esimerkiksi maatalousrahasta maaseudun kehittämiselle. Me olemme tässä tutkineet maaseudun kehitystä ja Ähm, uudistuvia energioita ja niiden välistä linkkiä ja millä tavalla voitaisiin äh, tähän ottaa mukaan erityisesti maaseudun kehitysnäkökulmat. Me tutkimme myös uudistuvan energian äh, toimintaa maatalouden kehitysrahastossa. Meidän täytyy huomioida synergia uudistuvien äh, energioiden välillä ja maaseudun kehitysrahaston välillä maaseuturahaston välillä. Ja äh, mitä tulee äh, maaseudun äh, kehittymiseen, niin kehityspolitiikka täytyy sopeuttaa hyvin paikallisiin olosuhteisiin ja mahdollisuuksiin ja parantaa sitä kautta kilpailukykyä maaseutualueella. Uudistuvan energioiden ja Äh, maaseuturahastojen välillä. Äh, maaseuturahasto on hyvin harvoin edes mainittu uudistuvan energian rahoittajana. Jotkut välineet edustetussa äh, uudistuvan energian politiikassa ovat sellaisia, että ne saattavat parantaa tilannetta. Niissä on sitten potentiaalia. Mutta bioenergialle ei bioenergia on yksi asia, jossa on puitteet, jolla voidaan tavallaan suojella maaseutua, mutta ei tarpeeksi mahdollisilta ongelmilta ja, että se ei auta tarpeeksi kestävän kehitykseen. Maataloustoimet ja metsien hallinta, biomassan polttaminen ja päästöt bioenergian syklissä on huomioitava. Kestävyysriskut liittyvät näiden turvalausekkeiden vapaaehtoiseen luonteeseen. Ja Euroopan unionin budjetista on rahoitettu lähinnä vain teollisuuden mittakaavan projekteja. Se rahoitus, mitä on käytettävissä maaseudun kehittämiseen, sitä tulisi käyttää ja sen tulisi olla tärkeä tekijä, kun yrittää saavuttaa unionin tavoitteita maaseudulla. Komissio ei kuitenkaan ole antanut tarpeeksi selvityksiä ja ohjausta, eikä myöskään kertonut, millä tavalla maaseuturahasto täydentäisi kansallisia rahoitusohjelmia. Seurauksena useimmat jäsenvaltiot, joissa kävimme, eivät olleet anoneet rahaa ja varoja näihin kestävän kehityksen ja uudistuvan energian projekteihin. Me olemme kuitenkin ottaneet esiin myös hyviä esimerkkejä. Lokakuuhun 2017 asti noin neljä vuotta nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen jälkeen vain 4 prosenttia varoista 40 miljoonaa 800 miljardista 5C valitulla alueella käytettiin. Sen vuoksi me tutkimme tiettyjä projekteja vuodelta 2007-2013 tarkistaaksemme valintakriteerit ja tulosten valvonnan tältä kaudelta. Komissiolla ei ole mitään kattavaa informaatiota maaseuturahaston käytöstä 2007-2013 uudistuvien energioiden projekteissa ja millä tavalla tätä oli siis sitten, ja millä tavalla tavaroja on käytetty uudistuvassa energiassa. Sen lisäksi informaatiota oli hyvin vähän myös siitä, mitä oli saavutettu näillä käytetyillä rahoilla. Huolimatta tietystä parannuksina siis 2014-2020 kaudella, niin tässä oli kuitenkin esimerkiksi heikkouksia valvontatoimissa. Ja esimerkiksi valvonnassa keskityttiin vain pääindikaattoreihin. Jäsenvaltiot voivat ja myös tekivät niin, esimerkiksi panostamalla aurinkopaneeleihin ja tämä paransi kilpailua jäsenvaltioiden kesken. Komissio antoi tai teki tällaisia arviointiraportteja, jolla voidaan arvioida näitä projekteja, joilla jäsenvaltiot voivat arvioida näitä tuloksia, mutta tulokset eivät ole luotettavia. Sen lisäksi oli myös kolmansia osapuolia, jotka osallistuivat näihin projekteihin. Suurin osa projekteista, joissa kävimme, olivat menestyksekkäitä, koska ne olivat vaikuttaneet positiivisesti maaseudun kehitykseen. Mutta kuitenkin jäsenvaltioiden valintamenettely menettelyiden heikkoukset vaikuttivat myös lopullisiin tuloksiin, jotka vaikuttivat taloudellisesti myös projektien toteuttajille, ja, mutta vaikuttivat hyvin vähän maaseudun kehitykseen. Tämä ei ole sääntöjen vastaista, mutta me olemme vakuuttuneita siitä, että parempi valvonta parantaisi varojen käyttöä tällaisissa uudistuvien energioiden projektissa. Ja teemme seuraavat suositukset kun laaditaan tulevaa energiapolitiikkaa komission ja jäsenvaltioiden pitäisi paremmin ottaa huomioon olosuhteet ja tarpeet maaseutualueilla, varsinkin kun tehdään integroituja kansallisia ympäristö- ja ilmastosuunnitelmia. Komission ja lainsääntäjien pitäisi luoda tulevan bioenergiasuunnitelmia sellaisella tavalla, että saadaan paremmat turvalausekkeet biomassa energian käytölle. Komission pitäisi myös löytää parempi rooli maaseuturahastolle, kun investoidaan uudistuvaan energioihin ja vaatia, että jäsenvaltiot toimittavat tarvittavaa informaatiota uudistuvien energioiden projekteista ja niiden valinnoista vuodesta 2019. Komission pitäisi myös vahvistaa jäsenvaltioita, että ne ovat käyttäneet sääntöjä, kun ne valitsevat näitä projekteja, jossa selkeästi sitten valitaan sellaiset uudistuvien energioiden projektit, joilla on lisäarvoa maaseutualueelle ja sen kehitykselle. Kiitokset ja kiitämme edustaja Kadenbachia hänen mietintöluonnoksestansa ja mikäli teillä on kysymyksiä, vastaan niihin. Kiitos oikein paljon. Nyt esittelijä Kadenbach, olkaa hyvä. Ja vielleicht äh, müssen wir ein bisschen froh sein, dass... Niin, niin ehkä pitäisi olla ihan tyytyväinen, että edustaja Gressle ei ole paikalla. Hän varmasti ärsyntyisi uudestaan, koska tässäkin on sellainen tilanne, että oikeastaan tavoitteet, jotka itse itsellemme annoimme parlamenttina ja tehtävänä myös komissiolle, on tarkoitus osoittaa, että rahat, budjettikohdat käytetään niin, että vastataan tavoitteisiin ja odotuksiin. Me tiedämme, että ainoastaan osa varoista on tässä käytetty. Sekin aiheuttaa kysymyksiä. Muiden varojen osalta on kuultu melko dramaattisesti, että monien osalta ei ole selkeitä indikaattoreita ja että tilintarkastustuomioistuimen tehtävä on hankala ja samoin tietenkin myös sitten veronmaksajan todeta, ovatko nämä varat todella niin käytettyjä, että edistetään eurooppalaista lisäarvoa ja maaseudun kehittymistä. Koska kysymyshän kuuluu, että käytetäänkö rahat, jotka tulevat maaseuturahastosta, niin hän on korvamerkitty tavallaan sellaisen tavoitteisiin, että konkreettisesti edistetään maaseudun kehittymistä. Ja meillä ei yksinkertaisesti ole riittävästi välineitä tämän työn mittaamiseen. Ainakin ensimmäisessä tiedonannossa komission ja sen Hoganilta, kun hän puhui tulevasta maatalouspolitiikasta. Hän puhui siitä, että jäsenvaltioille luodaan lisää joustoa. Ja juuri tällainen ongelmahan meillä on ollut yhä uudestaan komissiolta. Kuullaan sitten, että no me emme voi paljon tässä tehdä, koska tämä on nyt jäsenvaltioiden käsissä, miten näitä ohjelmia laaditaan, suunnitellaan, miten varoja käytetään. No, minun mielestäni tämä ei ole näiden varojen tarkoituksena, että jäsenvaltiot ihan miten haluavat käyttävät näitä varoja niin, että hyvin voidaan todistaa, mitä on saatu niillä aikaan. Toivoisin kyllä, että nämä suositukset, joita tilintarkastustuomioistuimelta näin on saatu, otettaisiin vastaan ei ainoastaan osittain, vaan otettaisiin ne todella omaksi ja jatkotyössä toisen pilarin osalta maatalouspolitiikassa pidettäisiin mielessä tämä tavoite. Maaseudun kehittäminen. Sitä meidän on tuettava. Nyt syntyy vain sellainen käsitys, että no on tärkeää, että siirrytään uusiutuvan energian suuntaan, mutta vähän tuntuisi siltä, että tämä on nyt vain rahoitusväline, jolla rahoitetaan uusiutuvaa energiaa. Ja minulle keskeistä on myös biomassan tukeminen monissa muissa keskusteluissa. Olen pahoillani, että täällä ei ole oikein Agri- tai Envivaliokunnan jäseniä. Mutta se, että biomassaa viljellään, jotta saadaan polttoainetta, niin tämä ei ole sinänsä välttämättä aina ympäristöystävällisin toimintatapa. Olen puhunut varmasti jo riittävän pitkään, mutta meidän pitää palata tähän aiheeseen, koska kansalaisten silmissä kaiken kaikkiaan ei ole paljon ymmärrystä maatalousvaroille. Ja tässä pitää mainita varmasti Brexit-tilanne myös. Eli jos ajatellaan, mitä tulevaisuuden näkymiä maatalouspolitiikassa on, niin meillä tulee olemaan vähemmän varoja käytössä ja meidän pitää todella pohtia, mistä voidaan säästää. Mielestäni toinen pilari kaiken kaikkiaan on hyvin tärkeä. Ja sitten kun nähdään tällaista tuhlaavasta rahan käyttöä, raha ei ole käytetty sinne, mihin olisi pitänyt. Näin ei päästä tavoitteisiin. Ja sitten jos yksinkertainen ratkaisu on, että tässä vain leikataan näitä varoja, niin silloin maaseutu kyllä kärsii ja sitä kautta myös kansalaisemme. Eli pyytäisin kyllä, että nyt todella katsotaan näitä suosituksia, jotta tulevaisuudessa voidaan osoittaa, että meidän eurooppalaiset verovaramme käytetään mahdollisimman tehokkaasti ja että pidetään mielessä tavoitteet, ilmastotavoitteet ja muut tavoitteet, että todella toimitaan niiden mukaan. Kiitos. Kiitos edustaja Kadenbach. Meillä on hetki enemmän. Tämä on keskustelu, johon otan kollegoita. Edustaja Zedowski ensimmäisenä. Děkuji za, za její... Eh, Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijää hänen asiakirjastaan ja esityksestään. Sanoitte, että on harmi, että, että Ravakin Resli ei ole paikalla, tai ehkä se on ihan hyvä, että hän ei ole täällä, koska äh, hän olisi ehkä vähän liikaa tästä hermostunut. Te, no, te olette ainakin hyvin tämän hoitaneet. Teillä on hyvä asema tulla seuraavaksi puheenjohtajaksi, mutta tämä teillä on meini pää, pääpointti, niin haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta tästä erittäin hyvästä kertomuksesta uusiutuvaa energiaa, maaseudun kehitys ovat asioita, joita usein kritisoidaan. Usein on erityiskertomukset tästä asiasta. En ole oikeastaan nähnyt juurikaan mitään edistystä viimeisen neljän vuoden aikana. Monet näistä ohjelmista on kuvailtu niin, että ei ole mitään indikaattoreita, joita, joilla mitataan tuloksia ja arvioinnit vaikuttavat aika sattumanvaraisilta mitään johdonmukaista lähestymistapaa tässä ei ole. Uusiutuva energia kattaa monenlaisia asioita. Se liittyy myös koko ilmastoasiaan ja tulee, se tulee vaikuttamaan tuleviin sukupolviin. Mehän emme tiedä missä määrin näin käy. Se tulee riippumaan siitä, mitä päätämme tehdä nyt. Se riippuu meidän valinnastamme nyt. EU on nyt eturintamassa ratkaisemassa ympäristöongelmia globalisoituneessa maailmassa. EUlla on valtavan kor- korkealla kunnianhimotaso niin, että näitä ongelmia saataisiin ratkaistua ja olen oikein iloinen tästä. Mutta en ole ensimmäinen, joka sanoo, että, että EUn potentiaali usein valuu käsistä. Meillä on potentiaalia, mutta siihen se sitten jää. Meillä on kunnianhimoisia suunnitelmia, strategiaa ja vaadimme mitattavia toimia ja Euroopan komission on varmistettava se, että jokainen yksittäinen jäsenvaltio tekee velvoitteensa. Uusiutuva energia on tärkeää toimitusvarmuuden kannalta, mutta se on myös elintärkeää geopoliittisessa kontekstissa, jossa elämme. Se on hyvin keskeistä myös energiariippumattomuutemme kannalta. Uusiutuvaa energiaa ja maaseudun kehitys liittyvät toisiinsa hyvän kiinnostavalla tavalla. Meidän on saatava muutoksia aikaan ja on annettava paikalliselle asu- alueelliselle tasolle ääni, ne ovat se taso, jo, jossa hyviä hankkeita voidaan toteuttaa myös bioenergian alalla. Olen yhtä mieltä tilintarkastustuomioistuimen löydösten kanssa. Valtavasti on mahdollisuuksia synergiaa näillä alueilla ja on erittäin harmi, Erittäin harmillista, että tilintarkastustuomioistuin ajattelee, että synergiaa ei voitaisi saada aikaan erillisessä kontekstissa. Meillä on myös tämä kertomus 31-2016. Viides osa EUn budjetista pitäisi käyttää ilmastotoimiin. Komission olisi annettava strateginen suunnitelma budjettia varten huomioiden ilmastotoimet. Minä olen pyytänyt komissiolta asettamaan maa, maatalouden kalastuksen, maaseudun kehityksen aivan y- toiminnan ytimeen, kun pyritään tänne ympäristö- ja ilmastopolitiikkaan. Ja nyt on vuosi 2018, mitä on tapahtunut? Ei yhtikäs mitään. Vetoan komissioon niin, että se laatisi konkreettisen, todella konkreettisen toimintasuunnitelman, kunnollisen strategian Euroopan unionin tulevaisuutta varten, jossa otettaisiin huomioon kaikki mahdolliset EUn budjetin näkökohdat ja sen, miten ne voidaan liittää toisiinsa. Älkää, älkää pirstoko, älkää jakako näitä lukuja pieniksi lohkoiksi. Meidän on tuettava sellaisia hankkeita, joista tulee todellista lisäarvoa. Ette ole kuulleet tätä ensimmäistä kertaa, mutta se on niin tärkeää, että se on toistettava hankkeiden, on perustuttava perusteelliseen pohdintaan siitä, mitä varten EUlla on toimintapolitiikkaa, mihin tavoitteisiin pari, pyrimme, kuten Pariisin sopimus tulee tässä mieleen. Vielä pari asiaa. Komission tietenkin olisi rohkaistava jäsenvaltioita kehittämään synergiaa ja paikallisia strategioita, jotka liittyvät Euroopan tasoon. Muuten tämä ei toimi. Ja vielä lopuksi tämä on todellakin haaste, mutta minä rakastan haasteita ja uskon, että Euroopan unioni voi kyllä näistä haasteista selvitä ihan liput liehuen. Uskon, että tulevaisuudessa tulemme kyllä näkemään konkreettisia tuloksia sen sijaan, että kritisoisin komissiota, voisin sitä ylistää. The next one. Kiitos. Seuraava aiheesta innostuvaan edustaja Fanagan. Olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon. Olikohan tulkkaus oikein vai kuulikohan oikein, että tilintarkastustuomioistuin sanoi, että ei ollut paljon yhteyttä maaseutualoihin, että niitä ei otettu huomioon. Ja mikä tässä otettiin sitten huomioon? Koska siitähän oli tarkoitus tässä olla kyse. On aivan selvää, että uusiutuva energia sisältää mahdollisuuksia maaseudun kestävän kehittämisen osalta. Valtavia synergiamahdollisuuksia omalla alueella, niin näin monia hankkeita, jotka liittyvät uusiutuvaan energiaan mutta nolla yhteys siellä on paikallisväestöön maaseudulla. Ei minkäänlaista yhteyttä. Sitä ei pysty mitenkään keksimään. Ja tulen alueelta, joissa on lämmitetty talot turpeella. Sitä kaivettiin käsin aikaisemmin. Minulla ehkä on sitä viime viikolta vielä kynsien alla, kun sitä niin hankalasti pääsee eroon. Ja nyt siirrytään tilanteeseen, jossa pyrimme vakuuttamaan ihmiset siitä, että on siirryttävä uuteen ratkaisuun, hiilineutraaliin sellaiseen. Mahtavaa. Mutta nyt ei voida puhua synergiasta, mutta lähdetään pois myös riippumattomuudesta siihen, että on valtavasti turbiineja kaikkialla, mutta ei mitään omistajuutta, ei saada mitään kyseisestä hyödystä. Emme ole ihan yhtä kauniita matkailualueitakaan enää, koska – en usko, että monet Saksasta tai Ranskasta tulevat katsomaan tällaista telolistunutta aluetta. Eikö nämä asiat voitaisiin hoitaa vähän paremmin, jos synergiasta todella huolehdittaisiin ja me saisimme tuloa, saisimme hyötyä. Mutta näin ei tällä hetkellä ole. Ja siksi tämä on oikeastaan nyt lopetettu, koska paikalliset sanovat, että ei me näitä halua, kun katsotaan biomassa kysymystä. Meillä on sellaisia tilanteita – joissa paikalliset eivät osallistu biomassan luomiseen, metsätalouteen ja niin edelleen. Ja kun tätä ei nyt ajateltu kovin tarkkaan. Meillä on biomassan tuotantoa ja kuitenkin sidotaan nyt vähemmän hiiltä kuin aikaisemmin – eli 45 tonnia vaikka hehtaaria kohden. Ja nyt kun on muutettu puukantaa, niin 33 tonnista on jo leikattu tätä 12. Tämä uusiutuvan energian nimissä. Ei varmaan tarvitse olla mikään neropatti, jotta voi sanoa, että tämä ei ole kovin hyvä ajatus. Ei ainoastaan tämä, vaan on ajateltava, että on muitakin aloja, jotka voisivat sittoa hiiltä paremmin, vaikka kuitenkin Euroopan investointipankin varoilla istutetaan nyt meillekin metsää. Joten ei tässä tätä yhteyttä ole ollut. Ja on todella tärkeää, että tämä asia hoidetaan nyt oikein, koska tulen itse alueelta, jossa riippumatta siitä, mikä me nyt mönkään, vaikka näemme nälkää, meillä oli ainakin lämmin. Mutta kun paikallisia ei sidota tähän mukaan, ja näinhän nyt ei ole käynyt, niin silloin paikalliset kyllä vastustavat ja niin tekevät tällä hetkellä. Ja tämä estää edistyksen, joten tämä raportti on todella nyt paikallaan. Ja erityisesti biomassan osalta. Meidän on puhuttava siitä rehellisesti. Biomassa, primaarituotanto biomassaa varten ei ole järkevää. Me olemme nyt Euroopassa sellaisessa tilanteessa, Newcastlessa vaikka, että poltetaan biomassa ja siellä saastutetaan enemmän kuin jos poltettaisiin hiiltä. En voinut tuota uskoa, kun kuulin. Ja loppui ilman mikrofonia. Kiitos edustaja Flanagan. Kuulemme komission kannan. Herra Hoffman komissiosta. Olkaa hyvä. Mrs. Thank you. This is Mrs. Hoffman. Ääni rouva Hoffman, no sama se. Lorit Hoffman siis. Niin, edustaja Kadenbach ja herra Jerepe ja parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Aivan ensiksi esittelijälle ja ja tilintarkastustoimistoimien jäsenelle haluaisin antaa kiitoksen tästä kertomuksesta tämä, ja mietinnöstä. Tämä osoittaa, kuinka meillä on vielä parantamisen varaa niin kuin aikaisemminkin olette todenneet. Ensinnäkin, kun ajatellaan eh, tulevaa uudistuvan energian politiikkaa, eh, pöydähän on lainsäädäntöehdotus, josta keskustellaan myös teidän kanssanne, parlamentin kanssa. Ja siellä on useita asioita, joiden kautta pitäisi tilanteen parantua. Ja tietyt eh, näistä asioista, jotka on täällä mainittu, parantuisivat minulle erityisesti kyseessä on se, että edelleen parannettaisiin bioenergian kestävyyskriteerejä. Niillä pitäisi varmistaa biomassan e- energian käyttäjä ja tiettyjä suojatoimia pitäisi saada metsän biomassalle ja näin saisimme yhteisen arviointipohjan tälle alalle. Sitten puhuitte asioista, joita haluaisitte tulevaisuudessa parantaa. Totesitte, että, että ei ole saatu tietoa, jolla voitaisiin mitata, mitä nykyinen toimintapolitiikka tekee, erityisesti maaseudun kehityspolitiikka, mitä sillä tehdään. Tässä haluaisin, haluaisin käsitellä yhtä asiaa. Nykyisellä ohjelmakaudella mittaamme tulosindikaattoreiden kautta toimien käyttöä ja tuen käyttöä tällä alalla. Tulosindikaattorit ovat sellaisia, joita ei voida mitata joka vuosi, koska sinne tarvitaan jonkun verran aikaa, että ne kehittyvät. Meillä on tulokset, me saamme tulokset 2019, silloin meillä on erityiskertomus aiheesta ja tuolloin saamme tietoa totaaliinvestoinneista uudistuvien energian tuotantoon. Ja sitten toinen indikaattori koskee Uudistavan energiaa, uudistava energia, joka on tuettu, joka on tuotettu tuetuilla hankkeilla. Näitä varten meillä on siis mittauksia ja voin varmistaa, että komissio on aika, eh, pitää tärkeänä näitä indikaattoreita, mutta meillä on ollut vähän vaikeuksia jäsenvaltioiden kanssa maaseudun kehityspolitiikassa meillä on aika kehittyneitä yhteisiä valvonta ja arviointipuitteita ja siellä on indikaattorit, joita jäsenvaltioiden on käytettävä mittauksiin, niin sitten meillä on tietoa monilta aloilta, mutta on myös vähän asetettava näitä oikeisiin mittasuhteisiin ja muistettava, mitkä ovat jäsenvaltioiden tehtävät toimet. Aina ei ole helppoa selkeästi tunnistaa tietystä hankkeessa, kuinka paljon uudistuvaa energiaa todella on tuotettu. Mutta työstämme tätä ja tiedämme, että tämä on tärkeä asia. Ja meitä tämä tieto myös kiinnostaa. Vuonna 2019 saamme siis tästä tietoja. Tulevaisuudesta tuleva oikeudellinen puitteistoa maaseudun kehitykselle. Tehän varmaan tiedätte että tiedonannosta, joka koskee maaseudun ja elintarvikkeiden tulevaisuutta. Haluamme tehdä tiettyjä parannuksia. Yksi niistä selkeästi koskee sitä, että politiikka tulee perustumaan tuloksille, tulossuuntaan suuntautunut politiikka on tärkeää, eikä niinkään se, kuinka siihen päästään jäsenvaltioissa. Eli ikään kuin kiikari käännetään toimintapolitiikan tuloksiin. Vaadimme jäsenvaltioilta myös jonkin, jokaisen ohjelman kohdalla analyysiä paikallisesta tarpeesta. Ei kyse ole sitä, että jäsenvaltiot saavat tehdä mitä ne haluavat, mutta meidän on myönnettävä se, että nämä alueiden ja jäsenvaltioiden vaatimukset ovat varsin erilaisia. Meidän on mahdollistettava se, että nämä strategiat ja ajatukset perustuvat analyysille kentällä paikallisesti, eikä voi ajatella, että meillä on yksi ajatus kaikkia jäsenvaltioita varten siitä, mitä olisi tehtävä. Meidän on siis vahvistettava tämän tyyppistä analyysiä. Ja sitten tästä Sitten tämä maaseutuvaikutusten arviointimenetelmä, tämäkin rural proofing-menetelmä on ikään tällainen arviointijärjestelmä muita toimintapolitiikoita varten. Millaista vaikutusta näillä, näillä politiikoilla on maaseutualueille? Sitten meillä on nämä tule, tulevat, tulevat yhteiset indikaattorit, niin kuin nytkin. Tulemme mittaamaan myös uudistuvan energian asioita. Ja sitten oli ajatus siitä, että meidän pitäisi antaa lisää ohjausta jäsenvaltioille. Flanagankin sanoi täällä, että hänen alueellaan ei ole äh, maaseutuväestössä käsitystä näistä hankkeista. Meillä on erityistä raportointia näistä hankkeista koskien maaseudun kehitystä. Meillä on erityinen verkkosivu, jossa uusiutuvan energian otsikon alla annamme esimerkkejä, eikä se koske ainoastaan tilojen aurinkopaneeleja, joita myös tuemme, olet oikeassa, vaan myös uudistuvan energian käsitteen kehittymistä, kehittymistä paikka, kentällä. Meillä on eurooppalainen innovaatiokumppanuus ja fokusryhmä, jotka on perustettu. Ja haluaisimme keskittyä uusiutuvaan energiaan niin, että saataisiin parhaita käytäntöjä jäsenvaltioille. Paljon on tehty niin, että voitaisiin tiedottaa jäsenvaltioille siitä, mikä on mahdollista. Tietenkin toivomme, että, että tätä asiaa vielä seurataan ja se mukaan laajemmin. Haluaisimme tulevaisuudessa myös pakottaa jäsenvaltiot soveltamaan valintakriteerejä hankkeiden valinnassa. Olemme jo tunnistaneet yhteisen menettelyn tätä varten niin, että varmistetaan, että saadaan mahdollisimman korkeatasoisia eh, hankkeita valituksi. Kiitoksia. Kiitos, Hoffman. Annan tilintarkastustuomioistuimelle mahdollisuuden vastata, jos pidätte jotain erityisen tärkeänä. Thank you for all your... Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset teidän näkemyksistänne ja tuesta meidän tutkimuksillemme. Ehkä vain muutama vastaus edustaja Flanaganille. Olen samaa mieltä kaikesta, mitä sanoitte, mutta niin me mainitsimme kestävyysasiat, mutta se ei ole synonyymi. Uudistuva energia ei aina ole kestävää, joten meidän täytyy olla varovaisempia, kun puhutaan esimerkiksi biomassasta, eikä vain kaataa puita ja polttaa ne takassa. Ei se niin tule mennä. Mitä tulee investointeihin, uudistuviin energioihin, jos ymmärsin oikein, puhuitte suurista projekteista. Me mainitsimme tässä alussa, että uudistuva energia, sitä rahoitetaan monin eri rahastojen ja varojen kautta ja me keskitymme vain maaseuturahastoon, emmekä muihin investointeihin, suuriin äh, uudistuvan energialaitoksiin. Ja sitten äh, teidän puheenne ensimmäinen kohta, mikä otetaan sitten huomioon, jos ei maaseutualueita. Mitä me yritimme selvittää, varsinkin maaseuturahastolle, miten jäsenvaltiot eh, muotoilivat tämän maaseuturahaston varojen käytön ja miten se linkitettiin maaseudun kehitykseen. Mekään löytäneet tähän minkäännäköistä selitystä, minkäännäköistä yhteyttä. Ja sen vuoksi sanomme omassa raportissamme, että joillain investoinneilla oli huomattavasti suurempi vaikutus maaseudun kehitykseen kuin muilla. Jos on yksi maanviljelijä, joka asettaa tilansa katolle aurinko, paneelit omaan käyttöönsä, niin eipä se kovinkaan paljon maaseudun kehitystä edistä. Mutta jos rahoitetaan vaikka jonkinnäköisen alueellisen lämpö, kaukolämpöjärjestelmän rakentaminen, niin silloin saadaan tällainen äh, toimittajaketju tavallaan, niitä, jotka kaatavat puut, jotkut, jotka tekevät nämä pelletit tähän lämpölaitokseen ja joku, joka taas sitten hoitaa tätä lämmitysjärjestelmää. Eli tämä vaikuttaa huomattavasti enemmän maaseutualueeseen. Mutta emme saaneet jäsenvaltiolta selityksiä siitä, mitä he tekevät näillä varoilla. Sitten vielä yksi kommentti komissiolle. Sanoitte, että vuonna 2019 teillä on tulosindikaattoreita, jolla nähdään, mikä oli totaali investointi uudistuvaan energiaan, joka on kyllä enemmänkin output-indikaattori kuin tulosindikaattori. Mutta tämä on kuitenkin parannusta siihen, mitä me olemme tarkastuksissamme nähneet. Mutta jos tämä nyt on ainoa indikaattori, jota te valvotte, niin kyllä me voisimme keksiä siihen toisenkin ratkaisun. Jos te haluatte vain laskea uudistuvaa energiaa, niin teillä pitäisi olla vain yksi rahasto, joka rahastoo vain ja ainoastaan uudistuvaa energiaa. Ja mitä tulee uudistuvan energian rahoitukseen, niin maaseuturahasto liittyi maaseutualueiden kehitykseen, mutta maaseudun e- kehitykselle täytyy olla tiettyjä indikaattoreita. Onko luotu työpaikkoja tai jotain muuta, ei ainoastaan uudistuva energia, joka jota syntyy tästä investoinnista. And finally, Ja sitten lopuksi esittelijä. Mä en... Niin, loppukysymykseni olisi saman suuntainen ollut. Kun kysymys minusta kuuluu indikaattoreiden osalta, että vuonna 2019 on hiukan hankala määrä aika, kun lähiviikkojen aikana saadaan konkreettinen komission lainsäädäntöehdotus uudesta maatalouspolitiikasta, koska en oleta, että tämä siihen vaikuttaa. Eli joudumme odottamaan jälleen useita vuosia ennen kuin puututaan jälleen toiseen pilariin. Tämä on yksi asia toinen. Miten tämä yhteys uusiutuvan energian ja alueisiin kohdistuvan vaikutusten välillä saadaan nähdyksi, jos ei edes pystytä priorisointilistoja luomaan jäsenvaltiotasolla ja näkemään niiden yhteys. Emme lähde enää vuoropuhelun. Me olemme jo varsin myöhässä aikataulusta, joten ajattelin teiltä lähinnä loppupuheenvuoroa. Selvä, kiitos. Uh, thanks so much for that. Kiitos oikein paljon. Tämäkin oli kiinnostava aihe ja kiinnostava keskustelu. Ja kuka sanoi, että budjetin valvontavaliokunnassa olisi tylsää? Seuraava kohta on myös kiinnostava. Parämme kohtaan yhdeksän esityslistalla, joka on meidän lausuntomme aluekehitysvaliokuntaan EUn kohesipolitiikan vaikutukset Pohjois-Irlantiin. Olen mielenkiintoisessa tilanteessa, kun minä laitin lausunnon omaan mietintöön, niin en ollut varma, että tämä on mahdollista, mutta oli se kuulemma. Varmasti haluatte osallistua tähän työhön, edustaja Flanagan, ymmärrän sen hyvin. Meillä on siis tämä lausunto laadittavana. Toivottavasti kollegoilla on lausunto luonnoksesta versio edessään. Kun lähdin katsomaan kohesio politiikan vaikutuksia Pohjois-Irlantiin, katsoin niistä kaikkein tärkeimpiä. Tietenkin jos yhdistynyt kuningaskunta lähtee – alue äh, lähtee unionista, niin ei päästä enää käsiksi näihin maaseudun kehittämisvaroihin tai sosiaaliraston varoihin. Katsoin aikaa vuoden 2020 jälkeen lähdin tiedonkeruun matkalle muutamien kollegoiden kanssa katsomme Interreg räätylittäviä hankkeita, jotka olivat todella kiinnostavia räätylittäviä hankkeita, jotka mahdollistavat sen, että ihmiset – yhdeltä puolelta rajaa lähtivät töihin toiselle puolelle. Katsomme myös joitain terveyshankkeita jälleen, sellaisia, jotka mahdollistivat sen, että rajan molemmin puolin saatiin pääsy terveydenhoitoon rajan toisella puolella. Tämä on kaikki tärkeää. Katsomme myös PIS-ohjelman hankkeita Pohjois-Irlannissa. Esimerkiksi puhuimme säätiön edustajien kanssa, jotka tukevat uhreja. Puhuimme myös molempien yhteisöjen keskusten kanssa ja näissä tärkeää on molemmissa se, että on hankkeet, jotka tukevat nuorten tapaamisia, sosiaalisia yhteyksiä, koulutusta, pelataan jalkapalloa, tanssitaan, tehdään musiikkia. Ja olimme hyvin vaikuttuneita siitä, miten EUn PIS-ohjelman rahoitus sai nuoria yhteen vuosien konfliktien jälkeen. Minun lausunnossani alue kehitysvaliokuntaan sanon, että nämä kaksi ohjelmaa, Interreg ja PIS-ohjelmat, ovat keskeisen tärkeitä, jotta saadaan yhteisöt yhteistyöhön. Ja toivon, että nämä ohjelmat voivat jatkua vielä Brexitin jälkeen. Näin on vakuutettava EU ja Irlannin ja brittihallitus rahoittamaan edelleen tämän tyyppisiä ohjelmia pitkälle tulevaisuuteen. Näin toivon, koska nämä ovat niin tärkeitä ja koska niillä on suuri vaikutus yhteisöihin siellä. Kaikki voivat varmasti olla samaa mieltä, että näiden ohjelmien rahoittaminen on tärkeää myös Brexitin jälkeen. Kun laadin mietin lähtöä, niin minulle sanottiin, että minun pitäisi pitää näppini erossa Brexitistä, ja se oli kyllä kovin hankalaa, kun puhutaan EU-rahoituksesta, erityisesti EUn tulevasta rahoituksesta vuoden 2019 jälkeen, ja tietenkin kun kävimme paikan päällä, suurta keskustelua käytiin rajasta. Se on kyllä keskeinen kysymys Brexit-neuvotteluissa, mutta emme pystyneet sisällyttämään mitään tästä aiheesta – lausuntoluonnokseen eikä mietintöluonnokseen. Jätän puheenvuoroni tähän. Toivon, että kollegat ovat lukeneet lausunnon. Toivottavasti voitte tukea suurinta osaa sisällöstä. Kuuntelen mielenkiinnolla teidän kommenttianne. Ensin edustaja Seller ja sitten Flanagan. Kiitos Derek. Minullahan oli kunnia olla mukana aluevaliokunnan tai johtaa aluevaliokunnan tutkimusmatkaa Pohjois-Irlantiin. Haluaisin vain sanoa, että jos todellakin puhuu EU-ohjelmien toiminnasta ja haluaa vakuuttua niistä ja nähdä, että niillä on vaikutusta, niin tämän henkilön pitäisi lähteä Pohjois-Irlantiin. Ja kun ajatellaan 25 vuoden ajan uutisia tuolta alueelta, niin tuskin meni päivääkään ilman pommeja, räjähtäjystä tai väkivaltatekoja Derryssä tai, Pohjois- tai, tai Belfastissa. Ja nyt sitten ei ollut oikeastaan enää mitään nähtävissä. Mutta siellä sanottiin myös, että alkaa antako pinnan hämätä. Mutta se, että voi oikeastaan ajan rajan yli noin vain ja voi vaihtaa paikkaa Pohjois-Irlannin ja Irlannin välillä ilman ongelmaa. Ja kaikki ne miljardit, mitä EU tänne on ohjelmissaan sijoittanut, ovat johtaneet ja tukeneet rauhanomaista rinnakkaiseloa. Ja jos tätä ei enää sitten jatkossa ole, niin ei ole mitään takeita, että tilanne jatkuu tulevaisuudessa samanlaisena. Mutta tässä valiokunnassa minun Äh, arvon irlantilainen kollegani Brian Hayes, joka on varjoesittelijä tähän äh, Derek Wonin lausuntoon. Hän pyysi minua lukemaan hänen puheenvuoronsa. Brian Hayes kirjoittaa, minä pidän hyvänä Derek Wonin äh, lausuntoluonnosta ja se, että hän tuo esiin nämä EUn koesiopolitiikan positiiviset vaikutukset Pohjois-Irlantaan. Rauha ja, tai PIS ja Interreg-ohjelmat ovat vaikuttaneet hyvin tähän alueeseen. Nykyisessä MFF Pohjois-Irlanti ja raja-alueet tulevat saamaan noin puoli miljardia euroa. Ilman tätä rahoitusta monet suuret ohjelmat, kuten Koillis, luoteis Irlannin äh, äh, äh, projekti. Ja toinen projekti, joka liittyy yhteistyöhön, siinä on paljon terveysprojekteja rajat ylittävästi, kuten esimerkiksi liikapainon e, estäminen. 85 prosenttia näistä projektien rahoituksesta tulee EU-sta ja ilman tätä tukea suurinta osaa näistä projekteista ei olisi olemissa. Pidän hyvänä myös, että esittelijä eh, toteaa tämän tärkeän asian ja toivoo, että rahoitus jatkuu. Johtopäätöksenä ei ole kysettäkään sitä, etteikö EUn eh, kohesiopolitiikan projekteilla olisi ollut positiivista vaikutusta Pohjois-Irlantiin. Pidän hyvänä myös vaatimusta siitä, että tarvitaan ratkaisua myös 2020 jälkeiselle ajalle. Kiitos. Kiitos edustaja Seller, että luitte tämän. Nyt edustaja Flanagan. Myself and Brian Minä ja Brian olemme varmasti eri mieltä monista asioista, mutta mitä hän juuri sanoi, niin tästä olen sataprosenttisesti samaa mieltä. Kun puhuit tilanteesta 25 vuotta sitten, kuinka joka kerta kun television panin päälle kuului jostakin kauhoista. Muistan Sean Reagan ystäväni sanat, hän ei enää ole keskuudessamme, hän sanoi noin kolme vuotta sitten, että voimme nyt mennä Deriin ja voin istua, nojata ikkunaan pelkäämättä enää, siis selkäikkuna vasten. Tämä tilanne on todella muuttunut ja näin on jatkettavakin. Tämä on erittäin hyvä lausunto, Derek. Me tarvitsemme Interregia ja tarvitsemme Peace-rahoitusta niin, että ja on löydettävä tapa, jolla näin voidaan tehdä. Tämä on niin tärkeä asia minun mielestäni alalla on jopa jonkinlainen paranoja siitä, että varoja ei kunnolla hallinnoitaisi. Uskon, että jokainen sentti siellä kyllä hallinnoidaan kunnolla, koska, koska ehkä, ehkä monet asiat eivät, men, eivät mene oikein hyvin, mutta tästä on päätetty, että tämä kyllä hoidetaan, kun ajatellaan budjettivalvontaa ja hyvin käytettyjä varoja, niin nämä varat on kyllä hyvin käytetty menneisyydessä ja ne tulee käymään myös tulevaisuudessa – Brexit-sanaa mielellään välttäisin, mutta tässä mietinnössä kohta kolme on hyvin tärkeä. Ei pysty ennakoimaan, millainen ratkaisu löydetään Pohjois-Iranilla vuoden 2020 jälkeen. Tästä varoituksen sana Irlannin parlamentissa oli hyvin yhtenäinen rintama koskien sitä, kuinka neuvottelut etenivät, mutta nyt on sellainen vaikutelma, että kun neuvottelut etenevät kaupan alalla päättämättä kunnolla, mitä tapahtuu raja-alueella. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa parlamentin toisiksi suurin puoli, joka toimi, tukee hallintoa, on nyt kääntynyt kriittiseksi. Ja meidän on tässä kyllä oltava varovaisia ja on ehkä vähän tiukennettava, eh, että emme jää jälkeen. Näin tähän asti on mennyt hyvin. Haluamme jatkaa niin, että saamme tukea EUlta mutta todella tämä lausunto on oikein hyvää henkilöltä, joka ei ole kotoisin Irlannista ja toivon, että nautit visitistä. Celtic Cousins. Sinne on aina hienoa lähteä tapaamaan serkkuja komission edustaja González Hernández. Niin, kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Komissio pitää hyvänä tätä kertomusta ja lausuntoa. Hienoa, että matka oli onnistunut ja saitte nähdä kaikkea hienoa, mitä kohesiopolitiikan tuolla tehdään Irlannissa. Olemme aivan samaa mieltä siitä. Haluaisin yhden seikan vain ottaa esiin. Kun lausunto ja mietintö viittaa PIS-ohjelmaan, niin sitä kutsutaan Pohjois-Irlannin PIS-ohjelmaksi, mutta hyvin ymmärrätte, että se ei kata ainoastaan Pohjois-Irlantia, vaan rajakunnat. Olemme hyvin varovaisesti aina viitanneet siihen, joko olemme maininneet molemmat osapuolet, tai sitten komission asiakirjoissa puhutaan usein vain pis ohjelmasta Se on ehkä helpompi tapa. Pidämme hienona myös sitä, että te olette sitä mieltä myös, että Interregin ja pisin pitäisi voida jatkua tulevaisuudessa. Tämä oli osana sitä tiedonantoa, jonka komissio antoi neuvostolle joulukuussa 2017, jolloin jo sanoimme, että me tukisimme näiden jatkamista nykyhallintojärjestelmässä. Kiitos oikein paljon. Ja mielenkiintoista, että voimme seurata keskustelua myös aluekehitysvaliokunnassa huomenna. Ei paljon yhteenvetämistä tässä, mutta otan huomioon tuon kommentin Peace-ohjelmasta, joka kattaa alueita myös Irlannin tasavallassa. Ja edustaja Flanagan varmasti tietää aiheesta enemmän kuin kaikki me muut yhdessä, otan huomioon hänen kommenttinsa. Varmasti Brexit-neuvottelut ovat tärkeät, vaikka en sanaa halunnut sinne mietintöön. Se on kyllä ratkaisevan tärkeä nyt ja jollain tapaa Brexit-neuvottelut kaatuvat tai onnistuvat sen mukaan, mitä tuolle rajalle tapahtuu. Mutta selvää parempi olisi, että koko yhdistynyt kuningaskunta olisi tuliliitossa sisämarkkinoilla. Budjetin valvonnasta, kun lähdimme sinne, emme nähneet mitään ongelmia siinä, miten varat siellä käytettiin, joten todella varat käytetään sääntöjen mukaan. Kun kävin matkalla, joku sanoi, että molemmat osapuolet ovat aina hyväksyneet EU-rahoituksen, jota näyttää neutraalilta, koska se ei ole hallituksen tai toisen, vaan se on neutraalia rahoitusta, joka voidaan hyväksyä kaikkien joukoissa. Ja siksi ovat kaikki osallistuneet niin mielellään EU-rahoittamiin hankkeisiin. Ja siksi on onnistuttu niin hyvin ja siksi meidän on tehtävä kaikki, jotta nämä ohjelmat, nämä kaksi erityisesti, voivat jatkua tulevaisuudessa siitä riippumatta, mitä tapahtuu vuonna 2019. Meillä taitaa olla määräaika tarkistusten jättämiselle 30. päivä huhtikuuta mennessä. Mielelläni tutustun sitten kollegoiden tarkistuksiin. Päätämme tähän tuon esityslistan kohdan käsittelyyn. Um, Martina, ei ole vielä paikalla, mutta hän on tulossa odotamme, pidämme taukoa ajan hetken. Okay, Martina's uh, here, so we... Martina on nyt täällä. Voimme sieltä kohtaan 10. Tilintarkastustoimistojen ajankohtainen katsaus EUn tutkimusohjelman yksinkertaistamisesta horisontti 2020 puitiohjelman jälkeen. Tilintarkastustuomioistuimen asiasta vastaava jäsen Brennick Meyer, teidän puheenvuoro. Thank you, Chair, and on... Kiitoksia puheenjohtaja ja hyvät parlamentin jäsenet. Ja komission edustajat ja kaikki muutkin, jotka mahdollisesti kuuntelevat meitä internetin välityksellä. Minulla on oikein ilo esitellä teille tämä muistio koskien EUn tutkimusohjelmia. Vuonna 2010 Euroopan parlamentti pyysi enemmän luottamuksen perustuvaa riskiä ja kestävää lähestymistapaan tutkimusohjelmiin – Euroopan unionin tutkimusohjelma 2020 on monimutkainen. 130 000 hakemusta tähän mennessä on tullut, 20 000 hanketta on saanut rahoitusta. Tämä on varsinainen koneisto, jonka pitäisi toimia saumattomasti, jotta se voisi olla tehokas omana huomionani niin, äh, Horisontti 2020 asian esittelijänä tuomioistuimessa on se, että tämän tyyppisen ohjelman yksinkertaistaminen ei ole mitenkään yksinkertaista. Tämä olikin äh, lähtökohtana niin tässä muistiossa on hyvin tärkeää, että nämä muutosten ja yksinkertaistamisohjelmat eri yksinkertaisten tulokset horisontti 2020 ohjelmien välillä on, ta, on tasapainossa hyvin erilaisten e, etujen ja tutkimuskenttien innovaatioiden välillä. E, lähinnä voidaan ajatella portaittaista e, etenemistä. Neuvosto on pyytänyt tilintarkastustuomioistuimelta tietoja ja panoksia Horizon 2020 ohjelmasta P9 siirtymiseen ja haluttiin myös tietoja tilintarkastustuomioistuimen löydöksistä koskien tätä monimutkaisuutta ja mahdollisuuksista yksinkertaista Horisontti 2020-ohjelmaa. Saimme kutsun tuottaa tämän mui- tai pyynnön tuottaa tämän muistion ennen huhtikuuta, jotta se voisi olla relevantti lainsäädäntöprosessissa ja muun muassa monivuotisissa rahoituskehyssuunnitelmissa. Mehän teemme työtä tarkastusten parissa, jotka päättyvät joulukuussa ja jotka perustuvat eh, kyselyyn tutkimuksen ja innovoinnin alalla. Tästä kyselystä tulee varsin paljon tietoa siitä, kuinka Horisontti 2020 ohjelman täytäntöönpanoa edunsaajat ovat arvioineet. Neuvoston pyyntö ja komission pyyntö merkitsivät sitä, että meillä oli hyvin rajallisesti resursseja äh, oikeastaan äh, Lankomanin kabinettia tämän muistion laatimista varten. Ja se perustuu aikaisemmin tarkastustoimistoimen tuotoksille – EUn tutkimusohjelmien yksinkertaistamissa yhteyttä puhutaan korvauksista ja toisaalta näistä kutsuita, kun ajatellaan puiteohjelma 7 ja horisontti 2020, niin pitkälti on toimittu korvausten puolella, mutta olemme havainneet, että korvausjärjestelmissä tulee helposti virheitä ja on herännyt kysymys, onko mahdollista vaihtaa järjestelmän niin, että väärinkäsitykset ja virheet vähenisivät. Puhun nyt hyvin lyhyesti siinä mielessä, että aloittaisin näistä viidestä dilemmasta, joihin, jotka liittyvät yksinkertaistaminen. Ensimmäinen niistä on aika ilmiselvä. Monet ovat mukana Horisontti 2020 ohjelman täytäntöönpanossa. Vakaus ja muutos ovat merkki merkittäviä siinä mielessä, että infrastruktuuri on hyvin kallista ja arvokasta tietoa järjestelmästä on olemassa. Muutokset aina tuovat lisää kustannuksia järjestelmään. Ja yksi muutosten vaikutuksesta saattaisi olla se, että konsultit rikastuvat. Tämä on merkittävä signaali siitä, että horisontti 2020 ja sen seuranta mahdollisesti myös on varsin monimutkaista ja konsultteja tarvitaan, jotta järjestelmää voidaan ymmärtää. Toinen dilemma koskee oikeusvarmuutta ja, ja harkinnanvaraisuutta jäsenvaltioiden tasolla ja yliopistoissa, tutkimusinstituuteissa, pk-yrityksissä, yhtiöissä saattaa olla harkinnanvaraisuutta, kun näitä äh, tukia äh, haetaan, mutta tarvitaan myös oikeusvarmuutta, ettei voida keskustella siitä, kuinka sääntöä tulkitaan. Meidän kokemuksemme perusteella aika usein näitä sääntöjä tulkitaan vähän harkinnanvaraisesti ja loppujen lopuksi päädytään siihen, että virheitä tulee ja ja Euroopan varoja olisi perittävä takaisin tilanteessa, jossa edun saajat eivät eh, odottaneet, että he olisivat tehneet mitään virheitä kuitenkaan. Sitten kolmas eh, dilemma koskee edunsaajien etuja ja EUn etuja. Tämä dilemma liittyy korvaus korvausjärjestelmän ja tämän toisen järjestelmän välillä, niin tässä pyritään kattamaan edunsaajien kaikki kustannukset. Ehkä EUn etuna on kehittyä tällaisen könttäsummajärjestelmän eh, suuntaan. Seuraava dilemma koskee alueellista eh, jakautumaa ja huippuosaamista. Tämäkin on hyvin tärkeä ja kiinnostava. Horisontti 2020 perustuu intellektuaalisen kilpailuun ja siihen, kuinka eri alueet menestyvät Euroopassa. Osallistuvatko kaikki ohjelmaan? Kartta osoittaa, että että, että tämä alueellinen jakauma ei ole tasainen ja Entä kysymys kuuluu, voidaanko ratkaista tämä ongelma, niin, että saataisiin tietty tasapaino, että yhtäältä palkitaan huippuosaamisesta ja toisaalta voidaan myös nämä epätasa-arvoisuudet alueellisessa epätumisessa käsitellä. Sitten tämä viides asia koskee tilivelvollisuutta ja omistajuutta, kun parlamentti pyytää järjestelmää, joka perustuu luottamukselle ja riskitoleranssille. Se ilm- tarkoittaa myös itsehallinnointia, itsesääntelyä edunsaajien taholta ja toisaalta julkista etua vahvistaa myös edunsaajien tilivelvollisuus, mutta myös Euroopan komission vastuullinen varojen käyttö. Ja vielä viimeinen kuva. Se koskee ehdotuksiamme, jotka liittyvät suoraan näihin huomioihimme koskien näitä tärkeitä asioita, jotka, jotka tulevat ilmi vuodesta 2020 joka päivässä täytäntöpanossa. Yksi asioista on aika yksinkertainen, mutta myös aika vaikea saavuttaa, nimittäin se, että saataisiin aikaan järkevä ajanjakso oikeudellisten tekstien hyväksynnän ja täytäntöönpanon välillä. Horisontti 2020 ohjelma oikeastaan ne hoidettiin ihan viime hetkellä. Ja komission ja edunsaajien piti ryhtyä täytäntöön panemaan järjestelmää yhdessä hetkessä. Ja tämä ei tietenkään ole mikään hyvä perusta kunnolliselle täytäntöönpanolle, kun kyseessä on näin monimutkainen järjestelmä. Sitten toinen ehdotus koskee sitä, että arvioitaisiin yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen lisäkäyttöä, kuten könttäsummien ja palkintojen käyttöä. Tarkastushan ehdottaa portaittaista e, muutosta, ei mitään vallankumousta, vaan pikkuhiljaa tapahtuvaa muutosta. ehkä pilottihankkeiden kautta komissio saisi lisää kokemusta siitä, kuinka voitaisiin käsitellä näitä yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja ja voisi kerätä myös tietoa siitä, kuinka edunsaajat vastaavat näihin yksinkertaistettuihin vaihtoehtoihin niiden käyttöön. Ja kolmas kysymys, se koskee sitä, että selitettäisiin, että suuntaviivoja sääntöjä, jotka eivät ole sitovia. Olemme havainneet, että on riski siitä, että jos annetaan ohjeita ja esimerkkejä, niin niitä usein pidetään sitovina – ja että muun tyyppinen täytäntöpano on sääntöjen vastaista. Tämähän ei pidä paikkaansa. Onkin hyvin tärkeää, että kaikilla tasoilla tarkastuksessa tilintarkastustuomioistuimen asti eh, todetaan, että nämä suuntaviivat ja esimerkit eivät ole eh, mitään sitovia seikkoja. Sitten eh, ehkä todella portaittain on edettävä myös siinä, että hyväksytään edensoijien tilinpitokäytänteet. Olemme havainneet, että suurissa yrityksissä, joissa on monitahoisia rahoitusjärjestelmiä, tällaiset yrityksetkin ovat osallistuneet Horisontti 2020-ohjelmaan, mutta siellä on luotavaa jonkinlainen varjojärjestelmä, rahoitusjärjestelmä niin, että voidaan noudattaa horisontti 2020 sääntöjä. Tämä pätee myös yliopistoihin kansallisella tasolla. Kysymys kuuluu, voidaanko tämä näiden enin tyyppisten tilinpitokäytäntöjen ongelman ratkaista niin, että hyväksyttäisiin edunsaajien käytännöt välttämällä kuitenkin mahdolliset sääntöjen tulkintaerot eri maiden välillä ja alueiden välillä. Viides ehdotuksemme koskee sitä, että tunnustettaisiin hyvät hankeehdotukset Horisontti 2020 ohjelmassa ja muissa ohjelmissa yhden luukun kautta. Tämä liittyy huippuosaamiseen ja huippuosaamisen merkintään. Olemme havainneet, että hyvin monet hakijat ovat pettyneet menettelyn tuloksiin vaikka heidän ohjelmansa olikin laadukas. Tästä tuleekin se haastava kysymys Euroopan unionille, joka koskee sitä, onko mahdollista tuhota nämä ikään kuin siilot pääosastojen välillä ja saada yhdyskäytäviä eri ohjelmien välillä niin, että Horisontti 2020 menestystarina ei olisi vain sankareille, vaan myös niille, jotka saavat oikeaa rahaa oikeasta työstä. Toivon, että tämän lyhyen alustuksen kautta olen antanut teille tietoja ja mielelläni vastaan nyt kysymyksiin. Kiitoksia. Uh, thank you for your presentation. Kiitos tästä alustuksesta. Nyt puheenvuoron saa esittelijämme Javalova. Uh, Kiitos äh, puheenjohtaja, tilintarkastustuomioistuimen ja komission edustajat ja kollegat. Äh, hyvää Äh, Brenningmeier, kiitos teille tästä asiakirjasta, jossa keskitytään nimenomaan unionin tutkimuspuiteohjelmien yksinkertaistamiseen. Neljän vuoden ajan siitä lähtien, kun olen tullut tähän parlamenttiin, olemme pyytäneet EU-rahoituksen yksinkertaistamista, samoin kuin EU-lainsäädännön yksinkertaistamista yleensä. Tehtävä ei ole helppo, koska äh, täytyy löytää oikea tasapaino esimerkiksi budjetin valvonnan ja lainsäädännön välillä ja tasapaino valvonnan ja luottamuksen välillä toisaalta. Mitä minä tarkoitan tällä tasapainolla heijastelee erittäin hyvin näitä ongelmia, joita te äsken tuossa meille esittelitte. Otetaan horisontti 2020 esimerkiksi, joka on hyvin hankala ottaa kun katsotaan kaikkia sääntöjä, menettelyitä, suuntaviivoja, ohjeviivoja, täytäntöönpanoa, sekä rahoitusvälineiden monimuotoisuus. Tämä kaikki kasvattaa riskiä sille, että, että ohjelmat ovat tehottomia ja että sillä tapahtuu petoksia. Sen vuoksi olen todella tyytyväinen siitä, että nyt testataan tällaisia pilottiasioita, kuten esimerkiksi tällaisia kertakorvauksia ja muita. Tässä yhteydessä olen tyytyväinen siitä, että tuomioistuimen analyysissä otetaan mukaan kertakorvaus, joka voisi olla sovelias rahoitusmalli. Ja se voisi rohkaista erityisesti nuorten tutkijoiden, PK-yritysten uutta osallistumista Horisontti 2020, joten todellakin ja kehottaisin komissiota tutkimaan tällaisten yksinkertaistettujen rahoitusmuotojen käyttöä, kuten projektirahoitus, kertakorvaukset ja ähm, myös äh, toimintoperusteiset tulokset kriteerinä. Ja ei vain nyt, vaan myös seuraavalle monivuotiselle rahoituskehykselle. Tämä yksinkertaistamismenet sääntely on tärkeää, koska tällä hetkellä monimutkaisuus johtaa epävarmuuteen, virheisiin ja siihen, että keskitytään vain, äh, vain omaan projektiin eikä tämän projektin hallintaan. Ja sitä me kaikki haluamme, että tutkimusprojekteissa tutkijat keskittyvät projektin sisältöön eikä hallintoon ja byrokratiaan. Joten todellakin haluan kiittää tilintarkastustuomioistuinta näistä ehdotuksista ja suosituksista ja olen täysin samaa mieltä kaikista näistä. Ja odotan Horisont 2020 toimintaperusteista tarkastusta, joka tulee julistamaan 2018. Kiitoksia oikein paljon ja odotan mielenkiinnolla, mitä komissio tulee sanomaan yksinkertaistamisesta. Kiitos. Kiitos. Edustaja Sehovski, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin sanoa sen, jonka Martina mainitsi aikaisemmin, mutta käytän tsekin kieltä. minusta tuntuu, että näin pystyn ilmaisemaan itseni paremmin ja tiiviimmin kuin englanniksi. Ensinnäkin halusin kiittää tilintarkastustuomioistuinta. Tämä oli mielenkiintoinen analyysi, kun pohdittiin tutkimuspuiteohjelman mahdollisia yksinkertaistamistoimia. Haluaisin Martina myös kiittää siitä, että hän on viitannut keskeisimpiin ongelmiin tässä asiakirjassa. Olemme käsitelleet näitä ongelmia neljän vuoden ajan. Ja se on nyt todettava, että olemme odottaneet neljän vuoden ajan uudistusta, jota ei ole luvassa. Ja tässä voin toistaa vähän sitä samaa virta kuin Kadenbahin mietinnön käsittelyn yhteydessä. Yksinkertaistamismahdollisuudet. Euroopan unionin ja sen monimutkainen ohjelmarakenne on kyllä hankala byrokraattinen hirviö, joka ei pysty vastustamaan tiettyjä kehityskulkuja tutkimuksen alalla. Kuten Viotilta kuulimme budjettiesittelijältä, Euroopan unioni kohtaa tämän perushaasteen jatkuvasti – Erityisesti kun ajatellaan, että on huolehdittava teollisuutemme kilpailukyvystä. Me olemme puhuneet puiteohjelmista tänään. Me tiedämme, että kiinnostavia ohjelmia on ja kiinnostavia henkilöitä, mutta heitä haittaa tämä byrokratia niin paljon, että he kääntävät selkänsä sille, että voitaisiin hakea – EUn tukia. Tämä johtaa maantieteelliseen epätasapainoon. Katsotaan Kesi- ja Itä-Euroopan maiden lukumäärää näissä hankkeissa. Tässä on selkeä epätasapaino. Sen pystyy näkemään ihan helposti. Länsi-eurooppalaisia jäsenvaltioita on paljon. Nämä maat ovat tottuneita osallistumaan näihin hankkeisiin – mutta nyt meidän on päästävä eroon tästä byrokraattisesta sotkusta. Meidän on avattava nyt ovet vähän innovatiivisemmille tuotteille. Olen tilintarkastustuomioistuimen kanssa samaa mieltä, mitä tulee maksatusten yksinkertaistamiseen. Jo varhaisessa vaiheessa, varhaisen vaiheen maksut ovat ratkaisevan tärkeitä pienille yrityksille, pienemmille toimijoille, jotka eivät pysty laajan yhteisrahoitukseen. Toivon, että kuulisimme edistyksistä tällä saralla. Minusta meidän pitäisi käyttää uuden teknologian sallimia mahdollisuuksia, erityisesti – digitaalisen teknologian mahdollisuuksia, kun hakemuksia käsitellään tilin tarkastuksessa ja niin edelleen. Onnittelisin komissiota siitä, että on luotu tällainen nettialusta ja muistakin asioista. Minusta komission pitäisi kuuluttaa erikoistunutta henkilöstöä jäsenvaltioissa. Henkilöstöä, joka voisi auttaa auttaa hakemuksen esittäjiä, auttaa heitä kulkemaan tässä byrokratian viidakossa. Meillä pitäisi olla aktiivista neuvontaa ei passiivista. Sen sijaan, että on tällaisia suuntaviivoja, tuhansia sivuja epäselvää tekstiä, jota voidaan tulkita monella eri tapaa eri jäsenvaltioissa. Me niin usein kuulemme jäsenvaltioista, että suuntaviivoja voidaan tulkita hyvin monella eri tapaa. Ja valvonnasta vastaavat viranomaiset jäsenvaltiossa voivat päättää sitten valita, minkä tulkinnan haluavat. Ja komissio ei voi puuttua tähän, koska suuntaviivat ovat niin epäselvästi esitetyt. Mielelläni kuulisin siis lisää siitä, mitä Euroopan komissio tekee. Miten pyritään helpottamaan tutkimuksen ja kehityksen rahoitusta? Odotan mielenkiinnolla tilintarkastustuomioistuimen seuraa erityiskertomusta. Kiitos oikein paljon. Kiitos. Nyt voimme siirtyä komission, komission nimissä. Herra Butcha. Very much, Chair. Mr. Brenningmeier. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä Brenningmeier, hyvä ja Euroopan parlamentin jäsenet. Todella arvostamme tätä yksinkertaistamista koskevaa mie- muistiota ja haluaisin kiittää sitä tilintarkastustuomioistuinta. Se on hienoa, koska tässä oikein sopivassa ajassa eh, tarjotaan tietoa kuukauden päästä. Meidän olisi esitettävä seuraavat ehdotukset tulevaa puiteohjelmaa varten. Arvostamme tätä neuvon, neuvoa myös siksi, että se on hyvin yksityiskohtainen, sekaperäinen esitys, jossa osoitetaan nämä dilemmat, joiden eteen olemme joutuneet yksinkertaistamisen alalla. Ja se todella heijastelee omia kokemuksiamme siitä, että mikään ei ole niin monimutkaista kuin yksinkertaistaminen. Olemme todella aivan yhtä mieltä tästä tilintarkastustuomioistuimen toteamuksesta. Vaikka yksinkertaistaminen onkin monimutkaista, niin uskon, että olemme saavuttaneet paljon. Meillä on laaja ymmärrys siitä, että Horisontti 2020 ohjelmassa on todella päästy eteenpäin yksinkertaistamisen saralla. Jos katsotaan tätä tilintarkastustuomioistuimen kertomusta, niin siellähän viitataan laajan käyttöön yksinkertaistettuja kulukorvauksia, kuten könttäsummia, ja yhteisiä tukikeskuksia ja, ja muita. Uskon, että olemme tulleet päässeet eteenpäin yksinkertaistamisen tiellä. Ja tätä äh, laajasti sidosryhmätkin ovat, äh, äh, tämän he ovat tunnustaneet ja sen pitäisi heijastua myös tämän kehityksessä. Emme tietenkään voi nyt pysähtyä tähän, vaan on mentävä eteenpäin. Ja tässä mielessä olemme saaneet tilintarkastustuomioistuimelta ehdo, ehdotuksen, joka on hyvin arvokas. Haluaisin nyt lyhyesti käsitellä näitä asioita, jotka käsiteltiin tilintarkastusomistuimen esityksessä. Ensinnäkin tämä aika, ajanjakso äh, lainsäädäntötekstien ja hyväksynnän ja täytäntöönpanon välillä. No, tämä on tietenkin asia kaikille lainsäätäjille. Komissio ehdottaa näitä sääntöjä 30 kuukautta ennen kuin niiden olisi asetuttava voimaan. Tietenkin äh, meidän on varmistettava lainsäädäntö menettelyssä nopean hyväksymisen, mutta meidän vahva pyrkimyksemme on se, että siihen mennessä kun ehdotamme uutta lainsäädäntöpuitteistoa, tulemme tekemään läheistä yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa koskien täytäntöönpanoa asiakirjoja niin, että aivan alusta asti sidosryhmät tietävät, millä tavalla aiomme täytäntöön panna näitä, ruu- näitä sääntöjä. Sitten toinen asia, kun ajatellaan näitä yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen ar- käytön arviointia, kuten könttäsummia ja palkintoja, kuten totesin Horisontti 2020 ohjelmassa lähes 30 prosenttia kulusta on jo tällä tavalla yksinkertaistettujen vaihtoehtojen kautta hoidettu. Meillä on välillisiä varten nämä könttäsummat ja pk-yrityksien varten varten ja meillä on palkintoja myös ja hiljattain olemme aloittaneet pilottihankkeita, jossa on könttäsummarahoitus, yksi koske ala toinen nanoteknologia. Euroopan tutkimusneuvostossa haluamme ottaa käyttöön könttäsummat näiden käsitteiden tarkistamista varten ja myös yhteisiä yhteisyritys Shift to Rail-hanketta varten otamme näitä toimia käyttöön, koska olemme vakuuttuneita siitä, että niillä on potentiaalia yksinkertaista menettelyä ja vähentää virheitä. Olemme myös tietoisia näistä haasteista ja dilemmoista könttäsummien käyttöönotossa. Ja Brenningmeierin muistion tarkkaan luin tämä, tältä osin. Tässä on todella edettävää askel askeleelta portaittain. Ja tämä heijastelee myös meidän käsitystämme. Ensinnäkin, kun otetaan käyttöön könttäsummia, niin tästä nousee kysymyksiä sidosryhmien piirissä, edunsaajien piirissä siis, koska vuosikymmenien ajan kaikki julkishallinnot, yliopistot ja tutkimuslaitokset ovat niiltä pyydetty kustannusjärjestelmiä niin, että yli, nämä yliopistot ja tutkimuslaitokset ovat voineet näyttää julkishallinnolle, millaisia kustannuksia tutkimuksessa on tehty. Olemme todella, todella jahdanneet näitä laitoksia rakentamaan sellaisia järjestelmiä, jotka selkeästi kertoisivat näistä kuluista könttäsummin kautta Jotkut pelkäävät, että äh, rahoitus vähenee sen myötä. Ja Brenningmeier vihjaisi siitä, että könttäsumma rahoitus edellyttää muutoksia äh, hallintokäytänteisiin ja rahoituskäytänteisiin äh, ja myös tuotetta epäselvyyttä näihin hankkeisiin. Kyllä sidosryhmissä halutaan tutkia sitä, kuinka käytösnormeja käytettäisiin, mutta ei tämä ihan sataprosenttisesti vielä ole äh, asia, johon suhtaututaan täysin positiivisesti siis. käyttöön ottaa tuo myös tilin velvollisuuskysymykseen. Meidän on aika selkeästi ex ante arvioitava oletettuja kustannuksia, joita tutkimushankkeesta tulee Tämä edellyttää hyvin erilaista lähestymistapaa komissiolta, kun ajatellaan tutkimushankkeiden arviointia. Äh, hankkeen arvioinnissa, valvonnassa, näissä eri vaiheissa nämä asiat liittyvät äh, tilivelvollisuuskysymyksiin. Äh, Näistä kaikista asioista huolimatta olemme valmiita siihen, että seuraavassa puiteohjelmassa otettaisiin tapauskohtaisesti mukaan könttäsummakorvauksia aina, kun se vain on soveltuva vaihtoehto. Kolmanneksi olemme aivan yhtä mieltä siitä, että näiden su- suuntaviivojen pitäisi olla apuväline osallistujille. Niitä ei voida pitää sitovina ja on varmasti, että tulemme tätä suositusta seuraamaan. Sitten eh, edunsaajien tilinpitokäytäntöjen eh, hyväksyminen. Tämä on ongelma, joka meillä on ollut jo monia vuosia, kun eh, ajatellaan tilinpitokäytäntöjen tunnustamista, niin siitä seuraa seuraavia haasteita. Meillä on varainhoitoasetus, joka asettaa selvät säännöt EUn kustannuksille ja määritellään, milloin ne ovat korvauskelpoisia edustaja, edunsaajan tasalla on, on tällaisia käytäntöjä, jotka eivät heijastele välttämättä näitä kuluja, joita me pidämme korvauskelpoisina. Siksi meille on vaikea hyväksyä tällaisia tilinpitokäytäntöjä. Usein niiden avulla ei voida laskea uudelleen niitä kustannuksia, joita tiettyissä hankkeissa on tullut. Monet yliopistot, tutkimuslaitokset ja yritykset, niillä on tällaisia henkilökohtaisen kustannuskeskuksen, mutta ei siellä voida tunnistaa, mitä kuluja on tullut tietystä EU-hankkeesta. Tästä syystä on varmaa, että tulemme ensin katsomaan, missä määrin voisimme hyväksyä jäsenvaltioiden ja osallistujien tilinpitokäytännöt, mutta meillä on myös tärkeää, että niissä noudatetaan varainhoitoasetuksen sääntöjä. Sitten lopuksi tämä yhden luukun periaate rahoituksessa. Kuten tilintarkastustuomioistuin totesi, teillä on aika lailla Horisontti 2020 ohjelmassa eh, ylikirjaamista eh, noin 14 prosenttia on rahoitettu. Monet ovat kynnyksen alapuolella, mutta ne ovat erittäin hyviä tutkimushankkeita. Siksi otamme käyttöön tällaisen niin sanotun huippuosaamisen siilon, joka myös viittaa toisiin rahastoihin, mahdollisesti kansallisiin hankkeisiin kansallisista budjeteista tai kansainvälisiin hankkeisiin rakennerahastoista rahoitettuna. Olemme sitä mieltä, että näitäkin rahastoja pitäisi käyttää näiden hankkeiden rahoittamiseen, jotka on jo määritelty huippuosaamishankkeiksi. Pullonkauloja ovat kuitenkin ne, että nämä rahoittavat eivät automaattisesti hyväksy niitä hankkeita, joita on arvioitu Horisontti 2020 ohjelmassa. Ja, ja että pitäisikö niiden saada sitten rahoitusta kansallisista tai rakennerahastoista. Näinpä tulevissa rahoitusnäkymissä tulemme varmistamaan sen, että tämän tyyppisten hankkeiden rahoituksen pitäisi olla tukikelpoista myös rakennerahastoissa. Toinen pullonkaula koskee sitä, että mikäli Horisontti 2020 ohjelmassa hyväksytään tietty hanke, vaikka PK-hanke, niin rahoitusaste on 120 prosenttia eikä komission sääntöjä sovelleta. Jos jäsenvaltiot haluaisivat rahoittaa tällaista hanketta kansallisista rahoitusohjelmista tai rakennerahasto-ohjelmista, niin silloin on erilaisia sääntöjä, jotka koskevat kulujen tukikelpoisuutta. Ja tämä johtuu lähinnä valtiotukisäännöistä. Olemme olleet läheisessä kontaktissa kilpailupääosaston kollegoihin, joilla niin me saa, päässeet sopimukseen siitä, että nämä huippuosaamisen hankkeet, jotka on hyväksytty tukikelpoisiksi Horisontti 2020-ohjelmassa, tulevaisuudessa niitä voitaisi, pitäisi voida rahoittaa täsmälleen samojen sääntöjen perusteella kuin mihin, minkä perusteella ne saavat rahoitusta Horisontti 2020-ohjelmasta. Tämä on siis meidän panoksemme tähän viidenteen kohtaan. Yhteenvetäen olemme vakuuttuneita siitä, että olemme todella edistyneet merkittävästi Horisontti 2020-ohjelmassa ja olemme optimisia sen suhteen, että virhetaso tulee laskemaan, mutta ensin on päästävä eteenpäin yksinkertaistamisen tiellä. Tässä yhteydessä etenemme tapauskohtaisesti käyttämällä könttäsummarahoitusta silloin, kun se on asianmukaista. Ja hyväksyminen kansalliset käytänteet siinä määrin, kun ne sopivat yhteen varainhoitoasetuksen kanssa. Kiitoksia. Kiitos. Kollega Zeller pyysi vielä puheenvuoroa. Eikö? Ajasia on hoidettu. No, varainhoitoasetuksesta puhuitte. Olen kyllä huolissani, koska esityksenne oli vain erilainen kuin budjetti pääosaston edustaja esitti varainhoitoasetuksesta puttaessa, että tavanomaiset tilinpitosäännöt ovat käytössä, koska siellä joillain aloilla on tiettyjä kieltoja komission ja tilinpitäjän osalta. Eli kyllä nämä asiat ovat nyt jotenkin erillään. Tämä ei ihan nyt kaikki sovi yhteen. Ehkä voisin tässä vähän ehdottaa, että olette yhteydessä budjettiyksikölle, kun asiat eivät toimi yhteen. Eli jos haluaa Euroopasta rahaa, niin pitää kyllä noudattaa myös Euroopan sääntöjä. Anteeksi nyt vain. Voisinko kysyä, mitä rajoituksia näette työllenne uudessa varainhoitoasetuksessa? Uusi varainhoitoasetus asetus, suhtaudumme siihen todella positiivisesti, koska se antaa meille komissiona äh, mahdollisimman paljon joustavuutta, kun on kysymys kaikista eri foorumeista, tukifoorumeista, niin varainhoitoasetus asettaa mahdollisuuden maksaa todelliset kustannukset, mutta myös kaikki muut mahdolliset kulukorvaukset ovat mahdollisia. Ja sitten nämä uudet kategoriat, jotka on otettu mukaan, jotka perustuvat toimintoperusteisiin kuluihin. Se on asia, jota me tulemme tarkastelemaan. Ja meidän tavoitteemme on meidän sään, os, määritellä meidän osallistumissääntömme mahdollisimman samankaltaiseksi kuin varanhoitoasetuksen säännöt niin, että meillä olisi hyvin samanlaiset säännöt, jotka koskisivat myös tutkimusta. Niin, yhtenäiset säännöt ovat mielestäni kyllä todella tärkeitä. Eli melkomoinen yksinkertaistaminen, jos on yhtenäiset säännöt. Ja tietenkin niiden on toimittava, siihen on pyrittävä, mutta tällä tilinpitojärjestelmä kysymys. Miten tässä yhteydessä suhtaudutte uuteen varainhoitoasetukseen verrattuna siihen, mitä esititte, että tavallaan kansalliset järjestelmät eivät aina toimi yhteen, kun on selkeä kustannusten jako? Ja tehän sitä juuri tarvitsette omassa työssänne. Peruskysymys tutkimukselle ja innovaatiolle on se, että kun me työstämme tätä järjestelmää liittyen kustannusten takaisin maksamiseen, että kansallisten järjestelmien täytyy mahdollistaa se, että identifioidaan nämä kustannukset. On myös tasoja jäsenvaltioissa kansallisia kirjanpitojärjestelmiä, jotka eivät ole tarkoitettuja siihen, että yksittäiskustannuksia jotka kuuluvat tiettyyn yksittäiseen projektiin, että ne voitaisiin sieltä identifioida. Monissa yliopistoissa on esimerkiksi tällainen suuri keskus, joka kerää kaikki kustannukset, mutta tämän kirjanpitojärjestelmän pohjalta on erittäin vaikea esimerkiksi nähdä, kuinka paljon tuottavia tunteja joku tutkija on työskennellyt jossain tietyssä projektissa. Ja sitten se on kuitenkin vaikuttaa projektin kustannuksiin. Ja tällainen kirjanpitojärjestelmä ei kykene osoittamaan tätä, niin se vaikeuttaa meille, eh, meidän toimintamme. Tässä is absolut Niin, ymmärrän. Ilman muuta, kiitos oikein paljon. Haluaako tilintarkastustuomioistuin vielä puheenvuoron? Eh, kiitos puheenjohtaja Gressle. Ihan lyhyesti Tilintarkastustuomioistuimen rooli on melko pieni siinä mielessä, että me analysoimme vuosittain erity- ja erityiskertomustemme pohjalta. Meillä on muutama ehdotus lainsäätäjille ja komissiolle siitä, miten ohjelma täytäntöön pannaan. Olen iloinen siitä, että meidän analyysiamme tuettiin ja me tuettiin ja kaiken kaikkiaan sanoisin, että tilintarkastustuomioistuin on aivan aina valmis pohtimaan tämän vaikutusta ohjelmiin ja tekemään ehdotuksia, lainsäädäntöehdotuksia, joista saattaisi olla käytännössä hyötyä. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Voimme kannustaakin teitä tähän, koska työohjelmassa ne nähdään se, että tutkimus ei oikein näy siellä. Siellä on muita aiheita paitsi tutkimusta, joten olisi varmasti hyvä, jos ensi vuonna saisimme erityiskertomuksen jälkeen joistain osioista juuri näitä tutkimushankkeita. Itse asiassa vuosittainen äh, raporttimme Horisontti 2020, niin siinä me jo itse asiassa teemme tällaisen toiminto tarkastuksen horisontti 2020 tutkimuksen pohjalta. Horisont 2020 tuen saajien joukossa. Ja yritämme laatia myös äh, ehdotuksia Äh, hakijoille tässä nykyisissä ohjelmissa. Niin, kiitos oikein paljon. Pääsimme tämän esityslistan kohdan loppuun ja tämän päivän kokouksen loppuun. Seuraava kokouksemme 14. päivä toukokuuta. Kaikkea hyvää siihen asti ja mukavaa iltaa. Kiitos.